So, liebe Kolleginnen und Kollegen. No niin, hyvät kollegat, sydämellisesti tervetuloa tähän kuulemistilaisuuteen. Toivotan äh, erittäin äh, sydämellisesti tervetulleeksi Koni Hedegaardin meidän äh, valiokuntaamme. Meillä on jo tässä aikaloinen rutiini näissä asioissa. Toivotan teollisuusvaliokunnan paikalle. Puheenjohtaja Roilin, tervetuloa sinullekin samoin kuin liikennevaliokunnan kollegat. Tämä on siis kuuleminen, jossa on kolme valiokuntaa paikalla. Seuraavan kolmen tunnin aikana parlamentti haluaa saada kuvan siitä, onko ehdokkaalla osaamista tähän tärkeään asiaan. Hänen täytyy olla riippumaton niin, että hän kykenee hoitamaan tehtävänsä. Parlamentti arvioi myös hänen erityistä osaamistaan tähän kyseisen, tämän kyseisen salkun asioista, samoin kuin hänen kykyänsä kommunikoida, mitä tarvitaan hyvin paljon politiikassa ja erityisesti Euroopan politiikassa. Eli tässä nämä suuntaviivat, hyvät kollegat, joiden pohjalta me työskentelemme, kun me lähdemme nyt hakemaan Euroopan parlamentin äh, hyväksymislausuntoa uudelle parlamentti, äh, komissiolle. Meillä on kolme tuntia aikaa, meillä on säännöt, kaikki tiedätte kuinka ne menevät. Eli Hedegaardilla on 10 minuuttia aikaa alkupuheenvuoroon ja sen jälkeen alkaa tämä ping-pong-peli. Minuutin kysymys, kahden minuutin vastaus, 45 sekuntia lisäkysymys ja minuutin vastaus. Ja jos joku ei ole paikalla silloin, kun on hänen puheenvuoronsa, tämä kysymysvuoro raukeaa automaattisesti. Ja muistuttaisin vielä, että tämä toinen lisäkysymys, sen täytyy liittyä tähän ensimmäiseen kysymykseen ja sen vastaukseen. Eli toisen kysymyksen aikana ei saa aloittaa uutta kysymysaluetta, ja silloin minulla on oikeus lopettaa tai antaa mahdollisuus olla vastaamatta siihen. No niin, Rova Hedegård on toivon mukaan palautunut jo Kööpenhaminan maratonista. Minä olin siellä kylmyydessä myös viikon. Se oli hyvin äh, stressaavaa äh, myös senkin takia, että tulokset olivat hyvin äh, suuri pettymys. Te olitte siellä monessa eri tehtävässä ympäristöministerinä, samoin kuin lopussa myös ilmasto- ja energiaministerinä. Ja nyt te sitten haette komission jäseneksi, jonka salkku salkussa on ilmastokysymykset. Tehän tiedätte, että Euroopan parlamentti kuluneena viimeisenä vuotena on ollut ilmastokeskustelun käynnistäjä ja moottori. Ja tämä aihe on meille kansalaisten edustajina hyvin, hyvin tärkeä. Ja te tulette sen kyllä huomaamaan tulevana kolmena tuntina, että me otamme tehtävämme hyvin vakavasti. Ja me toivomme tämän kuulemisen aikana kuulevamme teiltä myös äh, äh, jotain Kööpenhaminan suuresta pettymyksestä ja siitä voidaanko odottaa jotain uutta Meksikosta sitten ja mihin uusiin toimenpiteisiin Euroopan unioni ryhtyy, koska kyllähän me tiedämme, että tähän mennessä tehdyt päätökset eivät vielä riitä millään muotoa. Ja millä tavalla äh, te aiotte toimia muiden komission jäsenten kanssa? Millä tavalla verkotutte muiden komission jäsenten kanssa? No niin, olkaa hyvä, Koni Hedegaard. Teillä on 10 minuuttia aikaa. Olkaa hyvä. Vielen Dank, Herr Kiitos, herra puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, kunnianarvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Miksi me toimimme politiikassa? Minun mielestämme me toimimme politiikassa, koska me uskomme siihen, että on mahdollista muuttaa asioita, koska huolimatta eriävistä mielipiteistä ja ajatuksista meillä on yksi yhteinen asia. Me haluamme jotakin, jonkin muuttuvan suhteessa huomiseen. Uskon siihen, että seuraavan viiden vuoden aikana meillä on paljonkin muutettavaa EU-ssa tai riskinä on se, että me jäämme laahamaan jälkeen poliittisesti, taloudellisesti ja strategisesti tämän vuosisadan Euroopan maailmassa. Minun ensimmäinen tietoinen poliittinen toimeni juontaa juurensa vuoteen 1972, kun kiinnitin luokkahuoneeseeni julisteen, jossa luki äänestäkää kyllä Euroopan yhteisön puolesta. Ja no tietenkin opettajani otti julisteen pois, mutta kuitenkin. Myöhemmin vuonna 1986 nuorena parlamentin jäsenenä puhuin kyllä puolen puudasta, kun puhuttiin yhtenäisasiakirjasta. Tietenkin meidän tulisi vahvistaa eurooppalaista yhteistyötä. Myöhemmin Maastrichtin kansanäänestyksen kohdalla toimin toimittajana ja raportoin siitä epäröinnistä, joka oli kasvamaan päin suhteessa Euroopan unionin ja pääsi, olin iloinen voidessani todistaa sitä historiallista laajentumista kymmenen vuotta myöhemmin joka osoitti tarpeen vahvasta Euroopan unionista. Ja sitten viimeisen viiden ja puolen vuoden aikana olen toiminut ympäristö- ja ilmasto- ja energiaministerinä ja olen nähnyt ensi sijassa sen, miten tärkeää on toimia yhdessä. Ja olen myöskin voinut käyttää EUta e vipuna kotimaan poliittisessa toiminnassa. Minulla on myöskin ollut etuoikeutena toimia yhteistyössä Euroopan parlamentin jäsenten kanssa Riitsissä, autoissa, laivojen romuttamisen kohdalla ja lokakuussa 2008 tulin tänne ympäristövaliokuntaan keskustelemaan Posnanin osapuolikokouksesta. Eli tiedän, että on hyvin tärkeää jo varhaisessa vaiheessa tehdä yhteistyötä, jotta saamme muutoksia aikaan. Ja jos annatte minulle mahdollisuuden toimia ensimmäisenä Euroopan unionin ilmastotoimien komission jäsenenä, niin varmaankin tarvitsen teidän apuanne ja ajatuksianne, jotta kunnianhimot pysyvät riittävän korkealla tasolla. Eli miten minä sitten haluaisin Euroopan muuttuvan viiden vuoden aikana? Haluaisin nähdä Euroopan, joka on maailman ympäristöystävällisin alue, joka on elävä todiste siitä, että jos me investoimme ympäristöystävällisiin ja energiatehokkaisiin teknologioihin, ei hävitä taloudellisesti, vain päinvastoin. Jos viisi vuotta sitten olisin sanonut teille, että vuonna 2009 historiallisesta talouskriisistä huolimatta ilmastonmuutosasiat ovat edelleen tärkeällä sijalla, jopa niin tärkeällä sijalla, että 120 valtionpäämiestä kokoontuu Kööpenhaminan ilmastokonferenssiin, niin ette varmaankaan olisi uskoneet minua. Jos olisin kertonut teille, että kaikki suurimmat saastuttajat ja Yhdysvallat istuisivat saman pöydän ääreen ja tunnustavat velvollisuutensa, jaetun velvollisuutensa ja sopivat kahden asteen tavoitteista, niin varmaankin olisitte luullut, että uneksin. Totta kai olin pettynyt, että osapuoli 15 kokouksessa ei saavutettu sitovia tavoitteita. Tietenkin on vielä paljon työtä tehtävänä, mutta paljon on myöskin muuttunut viime vuosina. Ja EUlla on ollut äärimmäisen tärkeä rooli, kun se on tasoittanut tätä tietä muutokselle myöskin kansalaisten mielipiteissä ja tietoisuudessa. Myöskin siis seuraavat viisi vuotta voivat tuoda mukanaan muutoksia, ei ainoastaan ilmaston takia, vaan myös sen takia, että jos me epäröimme, jos me laahaamme perässä, niin silloin Eurooppa tulee häviämään kasvussa, työpaikoissa ja vauraudessa. Kansainvälinen ilmastosopimus se täytyy saada aikaiseksi. Kiina menee eteenpäin nopeasti, hyvin nopeasti. Yhdysvallat on nyt tajunnut tämän viestin ja Japani, Brasilia, Etelä-Korea, ne kaikki ovat tästä tietoisia ja e- Euroopan unionin linnake on täten hieman vaaranalaisena. Meidän täytyy ryhdistäytyä Euroopassa ja meidän täytyy tehdä yhteistyötä. Jos me emme näin tee, niin silloin me häviämme. Jos me säästämme voimavaroja, niin me tavallaan säästämme säästämme rahaa tulevaisuuden varalle, jolloin minun lapseni ovat minun ikäisiä. Silloin maailmassa tulee olemaan 9 miljardia henkilöä ja he kaikki haluavat hyötyä näistä samoista voimavaroista, jotka ovat vähäisiä. Meidän täytyy valita sellaisia ratkaisuja, jotka hyödyttävät ympäristöä, energian saantia ja työpaikkojen luomista. Voisin antaa yhden esimerkin. Jos Eurooppa tuottaa älykkäämpää älykkäämpiä ja energiatehokkaimpia ajoneuvoja kuin muut, niin silloin se ei ainoastaan hyödytä ilmastoa ja ympäristöä, vaan silloin sen täytyy tuoda vähemmän polttoaineita ja tällöin me myöskin saamme luotua paremmin vakaita työpaikkoja. Jotkut ehkä sanovat, että meillä ei ole siihen varaa. Minä sanon, että Euroopalla ei ole varaa olla toimimatta näin. Ja täten meidän täytyy valtavirtaistaa ilmasto kaikkiin, kaikille politiikan alueille. Ja jotta me tähän pääsemme, tulen tekemään tiivistä yhteistyötä komissiokollegiossa liikenne, tutkimus, maatalous, energia, teollisuus, kehityskomission jäsenten kanssa ja tietenkin myöskin ympäristöasioiden komission jäsenen kanssa. Kun herra Diimas oli yksi vahva ääni, niin Potocnik ja minä, meillä on nyt sitten kaksi ääntä kollegiossa. Mutta koko komissiota täytyy mitata sen mukaan, toteuttaako se puheenjohtaja Baroson poliittiset suuntaviivat tällä kaudella. Lissabonin strategian jatkajalla sieltä täytyy löytää, löytyä sellaisia kannustimia, jotka edistävät vähähiilisiä ja vihreitä teknologioita. Meidän täytyy lisätä tutkimusta näillä osa-alueilla ja meidän täytyy saada käyttöön uusia vihreitä teknologioita. On ilmi selvää, että tulen toteuttamaan tätä ilmastoenergiapakettia, tämä toissijaisen lainsäädännön muuten, mutta valtavirtaistamisessa on paljon muustakin kysymys. Kun esimerkiksi uudistamme maataloutta, meidän täytyy systemaattisesti ajatella ympäri ilmastoulottuvuuksia ja ottaa ne näihin painopistealueisimme mukaan. Toinen asa-alue on liikenne. Liikenteen päästöt kasvavat jatkuvasti ja ne usein usein neutralisoivat ne säästöt, joita on muilla sektoreilla saatu aikaiseksi. On otettu e, edistysaskeleita autolainsäädännössä, myöskin ilmaisussa ja myöskin komissio on tehnyt ehdotuksen kevyistä ajoneuvoista, mutta me tarvitsemme vieläkin enemmän ja tulen tekemään yhteistyötä liikennekomission jäsenen kanssa, jotta me saamme kattavan ilmasto- ja liikennepaketin aikaiseksi. Sitten mitä mukauttamiseen tulee, siinäkin täytyy valtavirtaistaa piakkoin keskustelemme rahoituskehyksistä ja me tarvitsemme jonkinlaista ilmastotestausta silloin, kun on kysymys uusista infrastruktuuriprojekteista, joita Euroopan unioni rahoittaa. Toivon, että tämä laukaisee sitten laajemmankin toiminnan, jolla me saamme tällaisia kattavia mukautustoimia kaikille jäsenvaltioille. Sitten kansainvälisestä tasosta. Tulen tekemään hartiavoimin töitä, jotta me saisimme aikaiseksi kansainväliset hiilimarkkinat, jossa olisi eh, mahdollisimman monet maat mukana, myöskin OECDstä, ja tämä tapahtuisi vuoteen 2015 mennessä. Ja haluan myöskin sitoa tämän EUn päästökauppajärjestelmän USAn järjestelmään vuoteen 2015 mennessä. Edeltäjäni loi jo vakaan perustan eurooppalaisille hiilimarkkinoille, ja nyt meillä on mahdollisuus tehdä eurooppalaisesta päästökauppajärjestelmästä kansainvälisempi. Ja lopuksi vielä haluaisin sanoa, että meillä on paljonkin opittavaa tästä Kööpenhaminan osapuolikokouksesta. Ja olen varma, että minulla on mahdollisuus palata tähän aiheeseen tulevaisuudessa, mutta meillä on tässä myöskin Eurooppana opittavaa. Viimeisinä tunteina Kööpenhaminassa Kiina, Intia, Japani, Venäjä, Yhdysvallat, kaikki puhuivat yhdellä äänellä kun Eurooppa taas, taas puhui usealla erilaisella äänellä. Joskus me käytämme hirveästi aikaa siihen, että pääsemme yhteisymmärrykseen. Ja sitten kun Eurooppa lähtee kansainvälisiin keskusteluihin, niin silloin me emme pystykään neuvottelemaan. Eli tässä meidän täytyy saada parannusta aikaiseksi, jotta Euroopalle saadaan vahvempi ääni. Seuraavan viiden vuoden aikana varmaan tulee muutoksia tapahtumaan. Meidän päämäärämme täytyy olla valtavirtaistaa voimavarat ja valtavirtaistaa tämä ilmasto EUn politiikan tekoon ja olisi todella suuri kunnia ja etuoikeus tehdä työtä teidän ja kollegoiden kanssa, jotta varmistamme sen, että huomisen Eurooppa on kestävämpi kuin tämän päivän Eurooppa. Uh, thank you so much. Kiitokset uh, Hedegaard tästä esittelystä. Te olette ensimmäinen ehdokas, joka puhui tarkalleen sekunnilleen 10 minuuttia. Todella hienoa. Kiitokset uh, näistä viesteistä. Kun sanoitte, että EU on kaikkein ilmastoystävällisin alue Euroopassa ja että haluatte, että EUlla on yksi yhteinen ääni, kun puhutaan ilmastopolitiikasta. Richard Seber ensin, olkaa hyvä. Hyvää huomenta puheenjohtaja, hyvää huomenta myös komission jäsenehdokkaalle ja onnittelut teille. Te olette nyt hakemassa tässä kaikkein vaikeinta salkkua, mutta teillähän onkin kuitenkin jo paljon kokemusta, jota olette keränneet ja kuten alkupuheenvuorossanne sanoittekin, niin ilmastonmuutos on tällainen ähm, aihe, jossa on hyvin paljon eri asioita. Haluaisin äh, nyt äh, kuulla teiltä hieman enemmän siitä, mitä te aiotte tehdä Euroopassa. Meillähän on äh, hyvin paljon esimerkiksi tuulivoimaa ja muuta, mutta ei Amerikkakaan nuku vaikka se siltä välillä voi näyttää, mutta kuitenkin täällä on vallalla hyvin erilaisia lähestymistapoja poliittisesti. Millä tavalla Eurooppa nyt aikoo sitten edistyä tässä ilmastopolitiikassa? Mitä konkreettisia toimia olette suunnitelleet seuraavaksi viideksi vuodeksi? Mikä tulee muuttumaan? Thank you very much. Actually, I think we already... Kiitos. Meillä on hyviä tavoitteita, jotka liittyvät uusiutuviin energiavaroihin. Meillä on tavoite myöskin energiatehokkuudesta ja päästöjen vähennyksistä. Eli osa tavoitteista on jo olemassa, mutta seuraavan viiden vuoden haaste on se, että täytäntöönpanemme nämä. Ja kuten sanoin, niin on osa-alueita, joissa me voimme toimia paremminkin, ja kansallisvaltiot jo tekevät esimerkiksi taakanjaon suhteen paljon työtä ja paljon aloitteita on jo tehty, mutta on osa-alueita, jossa me pystyisimme enempäänkin Euroopan unionina, esimerkiksi liikenteessä, kuten jo mainitsin. On paljonkin ehdotuksia, joita täytyy tulevina vuosina tehdä esimerkiksi mitä tulee kuorma-autoihin, mutta on myöskin muita osa-alueita liikenteen alalla, Yksi osa-alue, jota tulisi tarkastella, on laivaus. Minun mielestäni olisi paljon parempi saada tähän meriliikenteeseen kansainväliset säännöt aikaiseksi. Eli Euroopan täytyy pyrkiä määrittelemään se, miten me varmistamme sen, että jollakin tavalla me pystymme merenkulun päästöihinkin puuttumaan kansainvälisen sääntelyn myötä kun me laadimme maatalouspolitiikkaamme, niin meidän tulisi tähän nivoa mukaan myöskin uudet teknologiat, joiden kautta saataisiin aikaan ympäristöystävällisempiä keinoja, jolla voidaan vähentää päästöjä esimerkiksi rehujen ja satojen kohdalla. Meidän tulisi pystyä toimimaan älykkäästi älykkäästi. Siis meillä on uusista rakennuksista jo lainsäädäntöä, mutta myöskin kunnostamiseen täytyisi saada uusia keinoja, jotta me hoidamme tämän parhaalla mahdollisella tavalla, koska me tiedämme, että meillä on tavoitteita suhteessa vuoteen 2020, mutta myöskin suhteessa vuoteen 2050. Te viittasitte puuttuvaan toimeenpanoon, ja se oli asia, joka kuultiin koko ajan Kööpenhaminassa uudelleen ja uudelleen, että meillä on hyviä sääntöjä, muilla valtioilla ei ole sitä, Uskotteko te, että ne välineet, mitä meillä Euroopassa tänä päivänä on, pitäisikö meidän tätä jollain tavalla rakentaa edelleen ja pakottaa jäsenvaltiot pitäytymään niissä velvoitteissa, johon he ovat sitoutuneet? Millä tavalla te tulette omalta osaltanne vaikuttamaan siihen, että todellakin sitoudutaan ja toimitaan niin kuin on luvattu? I think that you are very right that there Olette aivan oikeassa sen suhteen, että meillä on yksi haaste, siis on hyvä asettaa tavoitteita ja saada aikaan työvälineitä, mutta meillä on noin 3000 eri tapausta, jotka liittyvät ympäristöön ja jossa jäsenvaltiot eivät vielä ole tehneet sitä, mitä niiden olisi pitänyt tehdä. Ja tästä syystä meidän tulisi pyrkiä tarkastelemaan tätä ja tässä puhun yleisellä tasolla, koska mitä ilmastoon tulee, niin on myöskin aivan erityisiä työvälineitä, joilla me voimme puuttua siihen, että lainsäädäntöä ei saateta täytäntöön. Esimerkiksi jos joku ei toteuta määriteltyä ilmastopolitiikkaa, niin silloin saattaa jopa saada kioton mukaisesti sanktioita ja sakkoja. Siis on keinoja varmistaa se, että todellakin lakia täytyy noudattaa tai muuten siitä tulee kallis lasku. Ja myöskin silloin täytyy tehdä jotakin, jos annetaan lupia ja sitten jäsenvaltiot eivät esimerkiksi ensimmäisellä kaudella toteuttaneet sitä, mitä niiden olisi pitänyt toteuttaa. Eli siitä tulee kallis hintalappu jälkikäteen. Kiitokset ja sitten Marita Ulfskog. Tervetuloa tänne, Rova Hedegård. Kööpenhaminan huippukokous oli epäonnistuminen ja sinä olit osa siitä sen vuoksi, että olit yksi niistä, jolla oli avainrooli. Kuten täällä Seber jo sanoi, USA ja Kiina johtivat keskusteluita ja Eurooppa oli sivuroolissa. Mihin aloitteisiin aiot ryhtyä, mikäli sinut hyväksytään ilmastokomissaariksi, niin että meistä tulisi johtava äh, ja että meillä olisi johtava rooli näissä ilmastonmuutoksissa ja lainsäädännössä, ei ainoastaan toimeenpanossa, vaan myös uusissa aloitteissa? koska tulet tekemään ehdotuksen siitä, että EU lisää äh, sitoumuksiansa äh, ilmaston päästöjen vähennyksestä 20-30 prosenttiin? Kuten jo aikaisemmin sanoin, niin olisi ollut mukavampi nähdä Kööpenhaminassa enemmänkin edistystä, mutta minun täytyy myöskin sanoa, että meidän ei tule eh, unohtaa sitä, että rahoitus saatuun, saatiin kuntoon ja meillä on nyt yhteisvastuu nousevista talouksista ja kehitysmaista. Ja Kööpenhaminan alla Johtuen siitä, että tämä määräaika oli jo kolme vuotta sitten asetettu, niin Brasilia, Intia, Yhdysvallat, kaikki nämä maat, jotka eivät ole mukana Kiotessa, niin ne kansallisiin järjestelmiinsä ottivat mukaan tavoitteita ja ehdotuksia kotimaan toimintaan liittyen. Eli me olemme saavuttaneet Kööpenhaminassa jotakin ja saavutimme myöskin tämän kaksi celsiusastetta, mutta kuten sanoin alustuspuheenvuorossani, niin paljon on vielä tehtävää ja olen kanssanne samaa mieltä sen suhteen, että on tärkeää, että EUlla on johtorooli, mutta halusin painottaa vain sitä, että Euroopan tulisi puhua yhdellä äänellä. No tämä on tietenkin helppo sanoa, ja hankalampi toteuttaa, mutta meidän täytyy ottaa opiksi siitä, mitä viimeisen Kööpenhaminan 24 tunnin aikana tapahtui, koska kansainvälisessä maailmassa Euroopan täytyy seisoa yhtenäisempänä, jos me haluamme saada äänemme kuuluviin. Yksi alue, jossa EUlla olisi voinut olla vankempi rooli, olisi, jos me olisimme tehneet rahoitustarjouksia aikaisemmassa vaiheessa, koska hyvin viime tipassa tämä rahoituskysymys otettiin käsittelyyn ja Minun mielestäni tällä olisi voinut olla positiivisia vaikutuksia kehitysmaihin, jos jo ennen pääkaupungeista lähtöään nämä maat olisivat nähneet, että rahaa on tulossa. Eli tästä me voimme kyllä ottaa opiksi. Ja mitä tulee 30 prosenttiin, niin minä haluaisin, että 30 prosenttia äh, tavoitetaan niin pian kuin mahdollista, mutta nyt jälkikäteen tarkasteltuna helmikuun alkuun mennessä meidän täytyy miettiä tätä, siirrymmekö me 20-30 prosenttiin sillä sillä tavalla, että sitten muutkin maat sitoutuvat suurempaan kuin mitä, mistä he ovat ilmoittaneet tähän mennessä? <clears throat> Kiitos vastauksesta. Mitä tulee tähän rahoitukseen ja sen tärkeyteen, haluaisin kysyä. Teillä on kohtuullisen kapea salkku. Teidän on tehtävä hyvin paljon läheistä yhteistyötä monien komission jäsenten kanssa tulette EU-hun, jossa ei oikeastaan ole mitään rahaa ilmastotoimenpiteisiin. Mitä te teette, jotta saatte näitä rahoja? Te mainitsitte maatalouspolitiikan alkupuheenvuorossanne. Teidän täytyy huolehtia siis siitä, että maatalousbudjetista siirretään rahaa ilmastotoimiin. Olen hyvin tietoinen siitä, että näinä vuosina emme tule uiskentelemaan rahassa, emme Euroopan unionissa, emmekä jäsenvaltioissa. Eli tämä kuvailemanne tilanne kuulostaa tutulta ja olen sitä mieltä, että meillä on paljonkin varoja. Ja kun me puhumme rahoituskehyksistä, niin on äärimmäisen tärkeää, että koordinointi on parempaa sen välillä, mitä me sanomme ja mitkä me määrittelemme painopistealueiksi ja sen välillä, mitä me sitten todellisuudessa asetamme painopistealueiksi talousarviossa. Eli me voisimme saada paljonkin irti siitä, että me vihreyttäisimme maatalouttamme. Olen myöskin sitä mieltä, että jos me sijoitamme uusiin teknologioihin ja järjestämme koehankkeita maataloussektorilla, niin silloin me voisimme myöskin modernisoida sillä tavalla, että se ei hyödyttäisi ainoastaan ympäristöä, vaan tästä myöskin saataisiin tällainen vientivaltti Euroopan unionille, koska tämä on maailmanlaajuinen haaste, siis se, miten maataloutta vihreytetään. Kiitokset. Seuraava kysymys on Chris Davis. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsenehdokas, minä ajattelen teitä lähinnä hyvänä pätevänä ympäristöministerinä ja olen iloinut keskustelustamme aikaisemmin, vaikka en aina ole ollut samaa mieltä. Ja kun teidät ilmoitettiin, että teistä tulee ilmastotoimien komission jäsen, niin ajattelimme, että hienoa. Mutta ei ole epäilystäkään siitä, että ne standardit, joita unioni itselleen Kööpenhaminassa asetti, oli epäonnistuminen. Me emme päässeet lähellekään niitä standardeja. Ja nyt sitten kuullaan tuolla käytävillä, että miksi me haluamme ilmastokomission jäsenen, joka liittyy näihin epäonnistumisiin. Kiitokset tästä kysymyksestä. On hyvä, että tähän saadaan vastaus täällä eikä tuolla käytävillä minä olen sitä mieltä, että voidaan kritisoida paljonkin sitä, mitä Kööpenhaminassa tapahtui, mutta en kuitenkaan ole sitä mieltä, että on oikeudenmukaista kritisoida niitä, jotka ovat käyttäneet vuosikausia siihen, että saataisiin maailma liikkeelle. Emme saavuttaneet eh, ihan sitä, mitä halusimme ja mitä te halusitte Kööpenhaminassa saavuttaa, mutta kuten jo alussa sanoin, Kuka olisi kuvitellutkaan muutama vuosi taaksepäin, että meillä olisi yksi näistä suurimmista painopistealueista myöskin Euroopan unionin kannalta, siis se, että nousevat taloudet sanovat, että kyllä me olemme yhteisvastuullisia näissä kysymyksissä. Tämä sanottiin selkeästi Kööpenhaminassa. Tietenkin kehitysmaiden täytyy nyt sitten antaa sitoumuksia vähennysten suhteen ja nousevilla taloudet, ne ovat hyväksyneet sen, että heidän täytyy sitoutua toimintaan ja näitä myöskin tarkastellaan ja monitoroidaan kotimaisella tasolla, mutta myöskin sitten sen viestinnän kautta, koska heidän täytyy joka toinen vuosi lähettää raportteja. Eli me olemme myöskin saavuttaneet paljon. Ja Kööpenhaminan alla ja se määräaika, joka asetettiin, ja niin ajatus siitä, että jos me hiostamme eri osapuoleen, niin silloin niiden täytyy valmistautua ennen Kööpenhaminaan tuloa. Ja tämä strategia toimi. Loppujen lopuksi jostakin syystä tietyt maat sitten viime metreillä tekivät päätöksen siitä, että ne eivät halunneetkaan toteuttaa asioita. Me emme voi syyttää tästä Euroopan unioni, näin vain kävi. Me emme voi syyttää tästä Tanskaa puheenjohtajamaana. On aika lailla rankkaa syyttää niitä, jotka itse asiassa tekivät kaikista eniten sen suhteen, että kansainvälisessä ilmastopolitiikassa tapahtuisi käännekohta. Ja sitten loppujen lopuksi muut eivät halunneet toteuttaa niitä. Well, thank you. I, um... Kiitoksia. Kuvaisin teitä tavallaan aika tulisena ympäristöministerinä, jot... Ö, mutta tietysti I think many of us like the idea of having a... Monet pitävät kuitenkin ajatuksesta, että on tällainen vahva komissaari, joka saa hyvän johdon aikaan ja näyttää tietä eteenpäin mutta niin paljon työstänne tulee olevan tällaista yli sektorin ulottuvaa niin komissiossa kuin tietysti teidän pitää myös pitää neuvosto mukana koko ajan. Missä mielestäni löytyy tasapaino vahvan tai sitten tällaisen tiukan tai jopa itsepintaisen välillä sitten? En ole, en ole ihan varma, että eh, osaanko sanoa, mikä on oikea tasapaino, koska joillekin se on yksi ja toisille se on toinen. Mutta minusta politiikassa on kysymys myös siitä, että taistelee sen puolesta, mitä itse pitää oikeana. Ja kyllä, välillä näitä taistoja käydään, mutta jos ei halua käydä taisteluihin, niin silloin on parempi pysyä poissa politiikasta. Me puhumme asioista, jossa on kysymys ihan kokonaisesta muutoksesta siinä, millä tavalla me luomme kasvua, yhteistyötä, yhteiskuntaa, työpaikkoja ja kaikkea mahdollista. Kaikki nämä asiat, jotka tähän kuuluvat. Ja toki niihin tulee taisteluita, välillä taistelut ovat koviakin. Ja minä tiedän, että komissiossa tehdään, istutaan paikoillaan ja, ja työskennellään. Ja välillä työskennellään tavallaan kollegoiden kautta, ja niin minä haluankin. Mutta minä uskon, että Euroopan on ymmärrettävä, että mikäli me emme pääse eteenpäin seuraavan viiden vuoden aikana ja mikäli me emme toimeenpane näitä asioita, niin me tulemme häviämään, emme ainoastaan ympäristöllisesti, vaan myös työpaikkojen kohdalta, joten tämä on nähtävä. Tämä koskee myös teollisuutta. Kiitokset tästä Satu Hassi. Mrs. Commissioner Designate, I liked a lot. Pidin kovasti tästä lausunnostanne, jossa sanoitte, että haluatte Euroopan unionista ympäristöystävällisimmän alueen maailmassa. Oletteko valmis olemaan tiukka myöskin näitä saastuttavimpia energiantuotantomuotoja, siis hiilen tuotantoa vastaan? tämänhetkinen päästökauppa ei riitä, jotta saataisiin aikaan tämä siirtymä ydinvoimaloita rakennetaan. Nämä hiili, hiilien voimalaitosten päästöstandardit, miten aiotte ne toteuttaa, jotta me pääsemme hiilivoimasta eroon ja oletteko valmis tekemään tästä vaikutusarviointeja? I very well understand the... Ymmärrän oikein hyvin teidän kysymyksenne. Kuitenkin uskon, että kun me puhumme hiilivoimaloista ja muista voimaloista, meidän täytyy muistaa myös päästökauppadirektiivi. Meillä voi olla näitä tiettyjä standardeja ja minun kirjallisessa vastauksessani sanoin, että meidän täytyy odottaa ja katsoa, toimiiko nämä, toimivatko nämä uudet asiat ennen kuin me lähdemme puhumaan edelleen. Joten minusta meidän ei pitäisi nyt kiirehtiä tähän päätä pahkaa. Uskon, että jos meillä on nämä standardit uusille voimaloille, millä tavalla me saamme takeet siitä, että jotkut maat eivät vain pidennä vanhojen hiilivoimaloiden elinaikaa? Jos rakennetaan noin 60 uutta voimalaa tulevina vuosina, meidän tulisi huolehtia siitä, että jotkut esimerkiksi uudet jäsenvaltiot eivät saa eh, ilmaiseksi näitä eh, kiintiöitä samalla tavalla kuin vanhoille, joten meidän ei tule luoda politiikkaa, joka loppu, eh, lopuksi johtaa vain siihen, että jäsenvaltiot pitävät kiinni ja pidentävät vanhojen voimaloiden elinikää, koska monta kertaa olisi paljon parempi saada uutta teknologiaa käyttöön. Olen nyt hieman epäröivä tässä, en halua lähteä tuosta vain lupaamaan, että tehdään, tehdään hienoa, koska kyllä me täytyy nyt odottaa ensin ja katsoa, että toimiiko esimerkiksi hiilen talteenotto- ja varastointiteknologia kuten Davis sanoi, me olemme käyneet tästä jo keskusteluita aikaisemminkin. Mutta joka tapauksessa tämä vie enemmän energiaa. Jos on kolme voimalaa, niin tämä CCS-teknologia vie neljän voimalan verran tätä energiaa. Joten meidän täytyy nyt miettiä, millä tavalla tämä järkevimmällä tavalla teemme. Well, uh, I understand that... Ymmärrän sen, että ette halua hoppuilla, mutta olen pettynyt siksi, että että ette sanonut, että olisitte valmiit laatimaan vaikutusarvioinnin, koska tietenkin standardeja voidaan eriyttää voimalaitosten iän mukaan, mutta tämänhän me tiedämmekin. Eli jos olette näin epäröivä tässä asiassa, ja joka tapauksessa puhutte miinus 30 prosentista, mutta jos tätä päätöstä lykätään – siis tätä päätöstä siitä, siirrytäänkö miinus 30 prosenttiin, niin minkälaisia päätöksiä sitten teette, jotta me pääsemme tähän ilman, että joudutaan turvautumaan keinotekoisiin temppuihin, esimerkiksi kehitysmaiden metsäprojektien tai muiden vastaavien kautta? En hylännyt ajatusta siitä, että arviointi tutkimus tehdään, se on mielestäni aina hyvä väline. Sanoin vain, että jos hoit, tekee näin, niin silloin mielestäni meidän pitäisi pohtia kaksikin kertaa, koska sa- tähän saattaa liittyä joitakin haittojakin, joita ette ehkä haluaisi nähdä tai minäkään en haluaisi nähdä, mutta olen samaa mieltä teidän kanssa, että vaikutusarviointi on aina hyvä ja näin voidaan myös analysoida plusseja ja miinuksia. Olen vain sitä mieltä, että tämä on todellakin sellainen kysymys, mikä ei ole mustavalkoinen ja meidän pitäisi olla varovaisia, että me kaksinkertaisesti säätelet millään alalla. Kiitoksia. Seuraava kysymys on Martin Callahan. Um, with our adoption of the climate change package. Kiitoksia. Olemme hyväksyneet ilmastopaketin 2008 syyskuussa. EU tietoisesti pani eh, energiateho käyttöisen teollisuutensa palvellaan tavallaan muita. Jos me halusimme globaalin sopimuksen, halusimme Kööpenhaminassa ja muiden kehittää muut kehittyneet maat, sopimus sopivat samoista toimenpiteistä. Silti me kaikki toivomme, että sellainen sitova sopimus saadaan aikaa, joka sitoo USA, Kiinan, Intian ja muut samantyyppisiin sitoviin tavoitteisiin. Mutta jos näin ei käy, mi- mitä ehdottaa, että meille, että voisimme helpottaa näitä hankaluuksia, joita syntyy monille EU-teollisuuden aloille ja estettäisiin se, että päästöjä siirretään sitten täältä muihin kehittyviin, kehitysmaihin, eh, kehittyneisiin maihin. Tietenkin hiilivuodon uhka on todellinen ja se mitä me tässä teemme, niin sen täytyy olla tasapainossa. Mutta minä uskon, että meidän tulisi olla varovaisia sen suhteen, että emme ole niin varovaisia, niin tasapainoisia, että yritykset eivät siitä hyödy. Koska kuten alussa jo sanoin, minä uskon siihen, että saatiinpa sitten kansainvälistä ilmastosopimusta aikaan tai ei, niin Kiina toimii ja Kiina toimii jo nyt hyvin nopeasti. Viime vuonna Kiina oli suurin aurinkokennojen viejä ja tänä vuonna siitä tulee tuulienergian suurin viejä. Eli kiinalaiset ovat jo ottamassa johtoaseman. Ja autonvalmistajat, tiedän, että autonvalmistajat vihaavat tällaisia säännöksellisiä asioita. Ja tietenkin ne sanovat minulle, että älkää olko meitä kohtaan niin tiukkoja, koska meillä on kilpailijoita. Mutta nyt asiat ovat muuttumassa Yhdysvalloissa, Kiinassa, tilanne muuttuu Intiassa. Eli olen todellakin sitä mieltä, että meidän täytyy olla varovaisia sen suhteen, että vaikka meidän aikeemme ovat hyviä ja haluamme tukea vanhoja teollisuuden aloja ja sitten itse asiassa suojelemme heidät konkurssiin saakka. Meidän täytyy toimia tasavertaisesti, meillä täytyy olla tällaisia valiovertailujärjestelyjä ja sitten täytyy löytää se oikea tasapaino, mutta me emme voi laatia niin ympäristöystävällistä valiovertailua, että teollisuus ei enää onnistu uusiutumaan, koska minä todellakin olen sitä mieltä, että eurooppalaista teollisuutta täytyy sysätä oikeaan suuntaan hellävaraisesti, mutta päättäväisesti. Ei ainoastaan sen takia, mitä Kiinassa ja Yhdysvalloissa tapahtuu, vaan myöskin sen takia, että me tarvitsemme sitä, jos me haluamme suojella ympäristöä ja ilmastoamme. I'm not against industry being pushed. En vastusta sitä, että teollisuutta sysätään oikeaan suuntaan, e- eikä toimista, joita, joista sovitaan, mutta Kiina selvästi valmistaa myös vihreää teknologiaa, mutta siellä on myös valtavasti uusia hiilivoimaloita. Kysymys on yksinkertainen. Voisimme tehdä molemmat asiat. Onko mitään järkeä siinä, että yksinkertaisesti siirretään raskasta energiaa vaativaa teollisuutta Kiinaan ja muualle maailmaan EU-sta, koska näin on tässä tapahtunut viime vuosina. Ei tämä ole kyllä joko tai asia. Me voimme rohkaista vihreää teknologiaa, mutta näemme myös ilman sitovia tavoitteita, joita Kiina, Intia ja muut suostuvat noudattamaan. He tekevät kahta asiaa valmistavat vihreää teknologiaa, mutta siellä silti toimii myös sitä raskasta energiaa paljon käyttävää teollisuutta. Olen kanssanne samaa mieltä ja nimenomaan tästä syystä olen jo vuosikausia tehnyt töitä sen eteen, että Kiina ja muut huomattavat nousevat taloudet saataisiin kansainvälisen ilmastojärjestelmän piiriin ja tämän täytyykin olla se, mihin me pyrimme, koska monestakin syystä jos asioita tarkastellaan eurooppalaisesta perspektiivistä ja nimenomaan niistä syistä, joista te puhuitte, totta kai meidän täytyy pitää huolta siitä, että ei saa ilmaiseksi saastuttaa jos esimerkiksi toimii nousevassa taloudessa. Ja tästä syystä minun mielestäni Kööpenhamina oli hyvin voimakas askel eteenpäin. Ja seuraava haaste on nyt sitten se, mitä tapahtuu ensimmäinen helmikuuta. Tuleeko Kiina kansainvälistämään tämän kansallisen tavoitteensa? Tämä olisi äärimmäisen tärkeää, mitä tulee kansainvälisten ilmastoneuvottelujen eteenpäin menemiseen ja sen suhteen, että Kiina saataisiin jonkinlaisen tulevan kaikkia hyödyttävän järjestelmän piiriin. Kiitokset ja Kartika Liotard seuraavaksi. Ja dank Kiitokset ja tervetuloa, Rova Hedegaard. Yksi toimenpiteistä, jolla käydä ilmastonmuutosta vastaan, on tällainen eh, energiamix, kestävä energiamixin käyttö. Euroopan parlamentin päätöslausumassa COP15 sanottiin, että ydinenergian täytyisi olla merkittävä osa sitä. Minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että ydinenergia ei ole kestävää. Ja eh, Ateenan, Ateenassa eh, ennen COP15 kysyin Dimasilta että mikä on komission kanta. Ja hän sanoi, että komission kanta on se, että komissiolla ei ole kantaa. Haluaisin kuulla, mitä mieltä te olette tästä kannasta, komission kannasta, eli että ei ole mitään kantaa. Ja mikä on teidän henkilökohtainen käsityksenne eh, ydinenergiasta ja sen kestävyydestä? Well, I think that the policy for a long time... Mielestäni politiikkana pitkään täällä on ollut se, että energialähteiden valikoima tulee riippumaan maista itsestään. Minä tulen itse maasta, jossa päätimme parlamentissa äänestyksessä jo 85, että emme tukeudu ydinvoimaan. Päätimme sen sijaan jatkaa uusiutuvien energialähteiden tiellä energiatehokkuuden parissa tällaisissa asioissa. Mielestäni olemme todellakin onnistuneet hyvin. Ja tämä on tausta, josta, joka, josta minä tulen. Mutta olen sitä mieltä, että Tämä on tosiasia, että ydinvoimaa maailmassa on. Se tulee olemaan maailmassa myös tulevina monina vuosina. En ollenkaan epäile, etteikö tämä olisi realismia, ja siksi on tärkeää olla erittäin huolinen näistä turvallisuuskysymyksissä, ja tämän takia esimerkiksi on tutkimuslaitoksia, jotka tutkivat ja kehittelevät näitä turvapuolen kysymyksiä. On myös tärkeää, että me varmistamme sen, että ydinreaktorit ja ydinvoimalat todellakin ovat mahdollisimman turvallisia. Sitten vielä yksi asia. Mielestäni minun maailmassani uusi, ydinvoima ei ole uusiutuva energianlähde. Um, ja buiten deze duurzame niin tämän eh, kestävän energiamiksin ulkopuolella on muitakin toimia, joihin voi ryhtyä, jotta voidaan eh, pysäyttää ilmastonmuutosta. Ja sen vuoksi kysyisinkin, tuletteko te ryhtymään ylimääräisiin toimiin eh, niin, että kasvihuonepäästöjä voidaan vähentää esimerkiksi biopolttoaineiden kautta ja olette Oletteko te sitä mieltä myös, että pitäisi olla hyvä ravinto, elintarvike, tuotanto, jossa on vähän CO2-päästöjä ja niin, että esimerkiksi kannustettaisiin ruoan lähituotantoon ja siihen, että niitä ei kuljeteta niin kaukaa? No, olipas tuossa aikamoinen hyppäys ydinenergiasta lähiruokaan mutta ollaan tänään nyt hieman kuitenkin hyvällä tuulella ja meillä on paljon aikaa, niin annetaan komission jäsenehdokkaan vastata. The international negotiation. No, osa kansainvälisiä neuvotteluita on varmasti se, että voimme katsoa millä tavalla asioita käsitellään. Kysymys paikallisesta lähiruuasta. Minusta se on ihan hienoa, jos se on näkyvää ihmisille. Se, että ilmastollisesti on järkevää ostaa asioita, jotka on tuotettu lähellä tai jotka ovat sesotteita. Mutta maailmanlaajuisesti minusta näitä asioita pitäisi poliittisesti hoitaa toisella tavalla. Ihmisillä täytyy olla valinnanmahdollisuus, mutta meidän täytyy huolehtia siitä, että lasketaan päästöt ilmailusta, laivaliikenteestä ja kaikesta ja, ja saastuttajat maksavat. Ja joten jos ruokaa tuodaan hyvin kaukaa, niin silloin se maksaa enemmän ja sillä tavalla annetaan etu niille tuotteille, jotka on tuotettu lähimarkkinoilla. Kiitokset ja sitten seuraavaksi Anna Rosbach. Kiitos Eh, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää sinua hienosta eh, briefauksista tälle valiokunnalle COP15 aikana Kööpenhaminassa. Siellä eh, oli 120 valtionpäämiestä päämiestä käsittelemässä yhtä asiaa. Minun mielestäni se ei ollut fiasko, vaan historiallinen hetki. Haluaisin kysyä nyt kaasuputkesta, Nord Stream kaasuputkesta. Tiedätkö sinä, että virolaiset eh, ympäristö eh, eh, yritykset, ympäristöjärjestöt ovat syyttäneet Suomea, Ruotsia ja monia muita maita siitä, että tämä putki ei täytä ympäristövaikutuksia. Ja tiedätkö sinä, onko olemassa jotain tutkimusta siitä resurssien hukasta – mitä äh, on syntynyt äh, Euroopan äh, näissä voimaloissa ja niiden jakeluverkoissa. Kiitokset ja kiitokset näistä kaunista sanoista. Minä tiedän, että on ollut kansalaisjärjestöjä, jotka ovat olleet hyvin huolissansa Nord Stream kaasuputkesta. Mutta luonnollisesti sen vuoksi on myös hyvin tärkeää, että on tehty kansallisia tutkimuksia ja nyt sitten yhteisellä tasolla tarkastellaan, onko kaikki ympäristön näkökohdat otettu huomioon. Minä tiedän tämän Tanskan näkökulmasta, että esimerkiksi Tanskassa on Äh, tullaan, äh, se, että annetaan lupa äh, tällaisen putken menevän satama-alueen lävitse, tarkoittaa sitä, että kaikki ympäristönäkökulmat on täytynyt täyttää. Joten tämä varmasti koskee myös viranomaisia Suomessa ja Ruotsissa ja muissa maissa. He ovat tehneet omat analyysinsä ja tutkimuksensa. Ja nyt sitten EU kokoaa nämä tiedot ja, ja käy ne lävitse ja luonnollisesti täytyy katsoa, että kaikki ympäristövaatimukset täytetään. Sitten se, mikä on enemmän poliittista tässä, se, että meistä tulee vielä riippuvaisempia venäläisistä ja venäläisestä kaasuputkesta. Kyllä minä ymmärrän, että Euroopassa ollaan hyvin huolissaan siitä, että ollaan riippuvaisia Venäjän kaasusta, mutta eihän tämä nyt tavallaan liity siihen. EUhan haluaa olla hieman riippumattomampi ja sen vuoksi on parempi, että on enemmän erilaisia toimituskeinoja eikä vain yksi kaasuputki esimerkiksi. Ja sen vuoksi Euroopassa on toivottu sitä, että saadaan enemmän kaasuputkia tai reittejä energialle. Ja on oikeus kyllä tehdä tällaisia kaasuputkia, jos vain täytetään kaikki ympäristövaatimukset. Ja EU ei tule hyväksymään Nord Streamia, jos ei se täytä kaikkia vaatimuksia. Lisäkysymyksenä ihan lyhykäisesti. Haluaisin kertoa sinulle, että kun katsoo tätä, niin esimerkiksi tuolla meren pohjalla on erittäin paljon vanhoja pommeja, sinappikaasupommeja, jotka eivät ole räjähtäneet ja kukaan ei tiedä, mitä tulee tapahtumaan näiden töiden, kaasuputken vetämistöiden aikana, jos nuo räjähtävät. Ja sitten liittyen tähän vanhojen voimaloiden resurssihukkaan ja niiden jakeluverkkoon. Voisitko siihen myös vastata? Ei kun ongelma, miksi en vastannut, oli se, että tässä tuli niin paljon kysymyksiä ja aikaan vähän. Ensinnäkin tästä sinappikaasusta Tämä ongelmahan meillä on Tanskassakin tuolla Bornholmin ympärillä, missä on näitä vanhoja sinappikaasupommeja. Ja senhän vuoksi muutettiin hieman tämän kaasuputken linjausta. Eli se on yksi mahdollisuus selvitä tästä ongelmasta. Kyllä minä tiedän, että tämä on todella suuri projekti ja sen vuoksi siellä on paljon kaiken näköisiä ongelmiakin mutta Ruotsin ja Suomen viranomaiset luonnollisesti hoitavat oman osuutensa tästä työstä. Ja kuten jo sanoin, niin EU ei tule hyväksymään tätä projektia, ellei se saa tyydyttäviä vastauksia koko projektista. Ja, danke Frau Rosbach. Kiitokset edustaja Rosbach. Minä olin odottanut hieman muunlaista kysymystä, koska kukaan ei täällä edes kysymy, ole esittänyt kysymystä siitä, että onko koko ilmaston muutosta edes eh, käynnissä. Ja te olisitte olleet ainoa, joka olisi voinut eh, esittää tämän kysymyksen. Eli täällä ei nyt nähtävästi ole ketään, joka väittää, että ilmasto ei ole muuttumassa. No niin, siirrymme eh, kysymysten toiselle kierrokselle ja ensimmäinen on Karl-Heinz Florence. Niin, tavallaan se on ongelma, että näiden ilmastonmuutosten kieltäjiä ei ole paikalla, koska se olisi herättänyt paljon kysymyksiä ja keskustelua. No, minä haluaisin nyt tässä hieman puolustella kollega äh, Davisia, koska hän oli vain paikalla ensimmäisen viikon aikana Kööpenhaminassa, jolloin äh, kaikki toimi hieman eri tavalla ja toisella viikolla siellä sitten oli äh, parlamentaarit paikalla ja kiinalaiset olivat siellä aika diktaattorimaisia ja se oli aika dramaattista. Nyt komission jäsenehdokas, haluaisin kuulla teidän filosofiastanne hieman enemmän. Minulla on ollut sellainen kuva, että viimeisen kymmenen vuoden aikana Euroopassa on käytetty aikamoista rangaistustekniikkaa ilmastoalalla ja haluaisin kuulla teiltä, mihinkä tässä ollaan menossa, millä tavalla me voisimme organisoida sen, että että tästä ilmasto-ongelmasta tulisi ilmastomahdollisuus. Ajattelen tässä koko tätä kestävä kehitys ajatusta, jossa semantiikka on ollut mielestäni ihan väärä. Ajattelen kaikkia mahdollisuuksia, mitä meillä on raaka-aineiden kannalta ja niin edelleen, ja mikä tulee olemaan sitten tulevaisuuden tilanne. Tästä haluaisin kuulla. Um, Kiitoksia kovasti. En tiedä tällaista rangaistuspolitiikasta. Mielestäni vieläkin olisi sääntelyä ja asioita, joita meidän pitäisi poliittisesti tehdä. Varmasti tällaisia kysymyksiä tulee, mutta mielestäni on erittäin tärkeää yrittää laajentaa ilmastopolitiikkaa. Ja yritin toimia näin myös johdannossani, kun sanoin, että että tämä luo myös työpaikkoja. Se on myös tässä ohjelmana. On hyvä asia, jos lapsemme saavat puhtaampaa vettä, ilmaa, hengittää. Paljon hyötyä tulee, kun ilmastonmuutosta käsitellään, siihen tartutaan ongelmana. Olen myös sitä mieltä, että tulevaisuudessa, kun voimme nähdä, että puuttuu voimavaroja, ainakin ne ovat paljon vä- erittäin vähäiset, jos tämä on tervettä taloustiedettä, jos yrittää käyttää vähemmän voimavaroja, vähemmän energiaa meillä oli kansainvälinen energiatoimiston raportti hiljattain, ja he osoittivat, minkälaisia näkymiä on vaikka tulevina vuosina öljyn hinnoista. On vain yksi pitkän aikavälin trendi. Hinnat vain nousevat, nousevat raketinomaisesti, joten on järkevää taloudellisesti ajatellen olla paljon keskittyneempi tässä asiassa. Ja olen myös sitä mieltä, että mitä näimme Kööpenhaminissa ja minkälaista mobilisaatiota nähtiin siellä, ehkä tästä agendasta voi tulla hauskempi, mielenkiintoista, Ihmiset näkevät mahdollisuuksia, potentiaalia, mitä siihen liittyy. Ja omalla poliittisella taustallani, koska olen eurooppalainen konservatiivi, perinte, perinteessä mukana. Olisi erittäin tärkeää, jos voisimme välttää yhteiskunnan, missä meidän täytyy sanoa, sinä et voi näin tehdä, sinun ei pidä näin tehdä, ei mitään vapaita valintoja tässä kohtaa. Mutta tämä vaatii sitä, että me reagoimme pikemminkin eikä myöhemmin. Koska mitä enemmän epäröimme, sen suurempi vaara on siinä, että me tarvitsemme joitakin välineitä taisteluun, jota emme haluaisi käyttää ilmastoa vastaan. Ette te, enkä minä. Also vielen Dank, da gibt's keine Nachfrage. Ei minulla ole mitään lisäkysymystä. Das war klar und deutlich, dann sind wir zufrieden. Das... Hyvä, selvä. Sitten Dan Jörgensen. Kiitos puheenjohtaja. Aloitan toivottamalla Koni Hedegaardin tervetulleeksi ja odotan hyvää yhteistyötä, mikäli teidät hyväksytään komission jäseneksi. Kysymykseni. Tuletteko te huomioimaan myös, mitä tavoitteita esimerkiksi Kööpenhaminassa muotoiltiin ja jos katsotaan, että mitä tavoitteita oli, niin lopputulos oli fiasko. Ja te sanoitte, että te olisitte toivoneet parempia ää, tuloksia, mutta minä kaipaan tässä nyt hieman itsekritiikkiä. Jos me haluamme ää, olla johtavia Euroopassa, niin silloin täytyy olla myös itsekritiikkiä. Joten voisitteko te mainita ne kolme tärkeintä virhettä, jota Tanska teki valmistellessaan Kööpenhaminan kokousta? No, äh, tämä on aikamoinen kokemus, <laughs> Jörgensen, jälleen täällä sinut, sinua kuunnella. Mikäli me emme olisi asettaneet mitään tavoitteita Kööpenhaminalle, mikäli me olisimme antaneet kansainvälisen prosessin vain mennä eteenpäin ilman, että me olisimme yrittäneet asettaa sille jonkinnäköistä deadlinea, niin minä uskon, ja mikäli lehdistö ei olisi paikalla, niin varmaan sinäkin olisit samaa mieltä kanssani. Silloin se eh, vuoropuhelu, mihinkä eh, Tanska eh, teki aloitteen. Me pidimme kolme kokoustakin esimerkiksi, josta tapasimme kolmen kuukauden aikana. Ja niissä käsiteltiin näitä tavoitteita, mitä Kööpenhaminassa haluttiin. Kyllä Tanska oli minusta ihan selkeästi johtaja Onko jotain, mitä olisimme voineet tehdä eri tavalla? Kyllä varmasti. Olen silti sitä mieltä, että en usko, että me olisimme voineet äh, saada erilaista tulosta kuitenkaan. Kyllä me varmasti voimme miettiä sitä, että jos me olisimme tehneet niin tai näin, niin äh, olisiko mitään tapahtunut. Mutta minun analyysini on, että huolimatta siitä, mitä me olisimme tehneet lisää tai toisin, niin kyllä äh, kuitenkin loppumetreillä – olisi käynyt ihan samalla tavalla, koska jotkut maat muuttivat strategiansa loppumetkeillä ja päättivät, että he eivät halua hyväksyä sitä, mitä oli ehdotettu. Ei se tarkoita sitä, että minä tämän, tätä pitäisin hyvänä, mutta, mutta tämä nyt oli minun analyysini. Ja minä olen ihan vakuuttunut siitä, että muutamat maat ihan vasta lopussa päättivät, että he eivät haluakaan olla mukana. Dan Jörgensenille tarjoan hyvän champagnepullon, mikäli löydät jonkun aikaisemman äh, kokouksen puheenjohtajamaan, joka olisi tehnyt enemmän äh, ojentaakseen käden kehitysmaille, auttaakseen heitä, kutsunut niitä neuvottelupöytään, vierailut niiden luona, joten ei se kyllä ainakaan meistä kiinni ollut. No, kyllä minä työskentelen sen champagnen puolesta, mutta no, No kysyn toisella tavalla, että jos et voi mainita kolmea suurinta virhettä, niin voisitko sanoa yhden edes konkreettisesti? Eikä niinkään Tanskan puheenjohtajuuteen, mutta minusta EUn kannalta oli huono asia, että emme puhuneet yhdellä äänellä. Ja olisiko, olitteko ajatelleet esimerkiksi, että Sarkosi olisi voinut olla hiljaa, tai että te olisitte voineet kieltää joitain muita puhuma, puhumasta joistain näistä asioista? Tähän viimeiseen sanon, että tuskin. Emme me voi kieltää ketään sanomasta jotain. Eikä minun mielestäni se olekaan edes EUn ongelma Ongelma on se, että kun me istumme sitten siellä kokoussalissa ja siellä istuu USAn presidentti ja tuolla istuu Kiinan edustaja ja tuolla Intian edustaja, niin silloin meidän pitää miettiä siitä, että vaikka huoneessa on paljon eurooppalaisia, sen ei pitäisi olla ongelma, vaan se olisi etu, jos kaikki sanoisivat samaa. Ja siitähän Lissabonin sopimuksessa on kysymys, millä tavalla me voimme paremmin kyetä puhumaan tällä yhdellä äänellä. Ei minulla ole tähän mitään käsikirjoitusta ja kyllä minä näen, että äh, ongelma on siinä, että valitaan kuka tämä yksi ääni on. Meidän täytyy äh, nyt miettiä tätä, koska muuten EU tulee menettämään johtajuutensa maailmassa. Ja kyllä minä kuulen, äh, mitä EU sanoo, mutta tällaisessa ratkaisessa tilanteessa EU tulisi puhua yhdellä äänellä. Ja Maukov Sarkozy. Niin, äh, kuonokoppa Sarkosille aika mahdoton tehtävä. <laughs> mahdoton tehtävä. Seuraavaksi Theodoros Skylakakis. Thank you, President. Commissioner designate. Can you clarify on... Kiitos. Voisitteko hieman tarkentaa tätä valtavirtaistamista? Aiotteko ottaa vaikutusarvioinnin äh, relevanttiin tulevaan lainsäädäntöön? Ja EUn talousarvion tarkastuksessa aiotteko ottaa näitä ilmastotestauskeinoja käyttöön ja aiotteko myöskin järjestää olemassa olevan lainsäädännön terveystarkastuksen ja voisitteko antaa konkreettisia esimerkkejä? Tulisiko meidän tarkastella energiatehokkuuden parhaiden käytäntöjen käyttöönottamista julkisissa hankinnoissa ja tulisiko meidän myöskin saada aikaan Euroopan unionin metsästrategia, koska seuraavina vuosikymmeninä miljoonia hehtaareja metsiä tulee häviämään etelässä Euroopassa. Ja sitten vielä viimeinen sana. Valtion tukiaiset kovalle hiilelle niitä tulee tarkastella teidän kaudellanne. Aloitteko tässäkin ilmastotoiminnan ottaa mukaan? Probably in one question the answer for all my... Niin, ehkä pitäisi antaa yhdessä koko viiden vuoden vastaus, mutta siis arviointitutkimukset ovat erittäin tärkeitä. Ehkä ei joka ikisessä asiassa, koska pitää huolehtia myös siitä, että me tee sellaista, mikä on turhaa, mutta mainitsen alussa ilmastopruufauksen tai tar- vaikutusten tarkistamisen on vain loogista, että me hoidamme asian niin, että silloin kun on eurooppalaista rahoitusta, silloin käytetään varat myös sen tiedon mukaisesti, jota meillä on ilmastosta. On typerää rahoittaa tiehankkeita, jotka ovat sitten siellä paikallaan kymmeniä vuosia, ellei ensin arvioida tilannetta ilmaston kannalta ennen kuin käytetään veronmaksajien rahoja kautta Euroopan tämä on sellainen typerä asia, jota pitäisi korjata. Ja niin kuin sanoin, esimerkiksi haluaisin saada aikaan ilmasto- ja liikennepaketin kollegani liikennekomissaarin kanssa. Eri aloilla voisimme tehdä tämän tyyppisiä kysymyksiä, samoin terveystarkastukset, autojen hiljityksen päästötarkistukset, kysytte esimerkkeistä, ja tämä olisi myös sellainen alue, niin kuin aiemmin sanoin, niin tämä voisi olla juuri liikenne. Sitten mainitsitte julkiset hankinnat. Mielestäni meidän pitäisi olla, toimia paljon parempia siinä, miten käytämme vihreitä julkisia hankkeita hyväksemme. On niin monia alueita, joilla eri julkiset sektorit unionissa voisivat auttaa työntämään markkinoita oikeaan suuntaan. Emmekä me käytä näitä mahdollisuuksia tarpeeksi hyvin. Nopea strategia, er- strategia. Erittäin tärkeä alue tuon keskustelmasta kollegani kanssa. Oli aika noloa jopa, että emme onnistuneet saamaan aikaan eurooppalaista kantaa metsätaloudesta, COP15 vielä. Tämä on vain yksi esimerkki, jossa olemme laustaneet jäljessä. To come back on the... Palatakseni tähän ainoaan kysymykseen, johon ette vastannut. Eli oli hyvä, että onnistutte vastaamaan kaikkiin muihin. Siis nämä korvaavat polttoaineet. Maailmanlaajuisesti me käytämme tukiaisiin 300 miljardia. Ja tämä on asia, jota me emme millään muotoa voi hyväksyä. Meillä ei ole tälle mitään todellista politiikkaa meidän omien polttoainetukiaisten takia, ja tämä on tulossa kyllä eteen. Eli meidän ei pitäisi tukea polttoaineita. Se oli myös osa G8-julkilausumaa, mikäli oikein muistan. Akilassa viime kesänä meidän ei pitäisi tukea tällaista, ja tässä ajattelen myös globaalisti. Meidän ei pitäisi tukea polttoaineita. Minä tiedän, että tämä on helpompi sanoa kuin tehdä, kun puhumme monista kehitysmaista. Siihen menee jonkin verran aikaa, mutta ilmeisestikin, jos me haluamme olla vähemmän riippuvaisia fossiilisista polttoaineista, silloin jokaisen pitäisi pystyä ymmärtämään, että ei ole kovinkaan fiksua politiikkaa tukea samantyyppisiä polttoaineita. Ja, vielen dank. Wir kommen jetzt... Kiitokset. Ja sitten teollisuusvaliokunnan ensimmäinen kysymys. Roil oli hyvin ovella. Hän teki isoista kysymyksistä pieniä kysymyksiä niin, että todella moni saa mahdollisuuden esittää kysymyksen, mikä on tietenkin ihan hienoa. Ilmastosuojelukysymykset liittyvät suurestikin myös teollisuuspolitiikkaan. Ensinnäkin Bent Bentsen. Ensinnäkin haluaisin toivottaa sinut tervetulleeksi tänne Brysseliin. Olet tehnyt paljon työtä Tanskan ympäristöministerinä ja myöhemmin energia- ja ilmastoministerinä, maailman ensimmäisenä sellaisena. Sinä itse sait, sanoit, että me emme saaneet COP15 sitovia maailmanlaajuisia sopimuksia, ikävä kyllä. Mutta eihän tämä sitä tarkoita, että maailma seisoisi paikoillaan. USA ja Kiina jatkavat investointejaan massiivisesti uusiin eh, ympäristöteknologioihin. Meidän Euroopassa pitäisi myös investoida kestävään eh, energiaan niin, että saisimme kilpailukykyisiä vihreitä työpaikkoja. Me emme voi kilpailla tuntipalkoilla Euroopassa. Meidän täytyy ajatella uudella tavalla minä olen huolissani Euroopan teollisuuselämästä, se, että ei luoda uusia työpaikkoja. Mitä sinä tekisit niin, että tämä haaste, joka meillä on esimerkiksi energian tutkimuksessa ja uusien teknologioiden tutkimuksessa, mitä sinä teet, että voimme sitä tukea? Ensin haluaisin lortta teitä siitä, että sinun kanssa en ole ollut riidoissa. No, Ensinnäkin meidän täytyy keskittyä tutkimukseen, sellaiseen tutkimukseen, jossa on enemmän arvoa siinä, että työskentelemme 27 maata yhdessä sen sijaan, että yksi, jokainen maa yksittäin. Minusta on hienoa, että me teemme hyvin paljon eh, energian alalla. Me olemme käynnistäneet tämän työn, mutta me voisimme saada uusiakin alueita mukaan. Meillä täytyisi Euroopassa olla tietyt eh, alueet, joissa me lähdemme paljon pitemmälle, jos kehittelemme yhteistä tutkimusta ja tutkimusprojekteja. Me tiedämme kaikki, että tulee olemaan suuria haasteita siinä, että ensinnäkin on eh, joku tutkimusinstituutiolla hyvä ajatus siinä, että se saadaan se ajatus toteutettua ja vietyä markkinoille markkinoille. Se on varsinainen haaste. Ja tämä tulee vaatimaan myös hyvin paljon pääomaa ja siinähän EU voisi olla hieman vahvemmin mukana. Jos katsotaan, mitä käytetään Singaporessa, Kiinassa, USAssa tutkimusprojekteihin, niin uskon, että me hyötyisimme kaikkein eniten, jos tekisimme enemmän yhteistyötä tutkimusalalla. Minä uskon, että meidän pitäisi miettiä sitä, että millä voisimme välttää sen, että keskitymme koko ajan suuriin yrityksiin, suuriin teollisuuksiin. Ajatelkaa, millaista EUn teollisuus- ja, ja yrityselämä on. Kysymys on PK-yrityksistä. Meidän täytyy yrittää ottaa nämä PK-yritykset mukaan. Eh, millä tavalla eh, yritykset, joissa on 30 tai 50 työntekijää, miten he ovat toimineet, onko heillä jotain järkeviä, hyviä, eh, älykkäitä ratkaisuja. Meidän täytyy saada Äh, selville, mitkä ovat äh, parhaat käytänteet. Ja siinä meidän tulee nimenomaan keskittyä PK-yrityksiin. Uskon, että he voivat tuoda kortensa kekoon tässä yhteydessä. Dankeschön. Nächste Frage hat Britta Thompson. Tack. Ja Britta Thompson. Kiitos Koni. Minä haluaisin myös toivottaa sinut tervetulleeksi Brysseliin. Emme mekään ole napit vastakkain haluaisin viedä kysymystä ydinvoimalasta eteenpäin sen vuoksi, että kun on tehty tätä direktiiviä vihreistä tavoitteista ja CO2-päästöjen vähentämisestä 2020 tavoitteista, niin parlamentti puhui sen puolesta, että että vihreä energia ja ydinvoima olisivat tavallaan yhdessä, koska molemmat säästävät CO2-päästöjä. No tämä kanta ei mennyt silloin lävitse, mutta nyt se on tullut uudelleen esiin. Tutkimus komission jäsen ja teollisuuskomission jäsen molemmat sanoivat, että ydinvoima on hyvä keino vähentää CO2-päästöjä ja sen vuoksi voitaisiin siihen panostaakin. Nyt sinä aikaisemmin sanoit, että että sinä äh, otat etäisyyttä tähän, eli joten tuletko sinä esittämään vetosi siihen, että ydinvoima äh, ei äh, olisi se keskipiste, johon satsataan. Sinä sanoit juuri, että sinä äh, haluat satsata tutkimukseen. Ei, en tule esittämään mitään vetoa enkä minä sanonut, että ottaisin etäisyyttä ydinvoimaan, vaan sanoin, että Tanska, josta minä tulen, Tanskassa on päätetty panostaa johonkin muuhun, että me emme halua ydinvoimaa. Ja me olemme tehneet eh, asiat eri tavalla. Mutta kuten sanoin ensimmäisessä vastauksessani, niin ydinvoima on olemassa. Ja sen vuoksi nyt on tärkeää, että huolehdimme siitä, että on turvallisuusmääräyksiä. Ja minä olen ymmärtänyt, että on tullut eh, tulossa tällaisia uusia ydinvoimaloita, joiden jäteongelma ei ole niin suuri. Toki me voimme keskustella, mutta minä haluan, että ne viisi vuotta, kun minä olen vastuussa näistä asioista, tiedän, että Euroopassa on yhä ydinvoimaa, ja tiedämme, että se on CO2-neutraalia, mutta minun mielestäni se ei ole kuitenkaan kestävä energialähde. Ja kun puhutaan tutkimuksesta ja ydinvoiman tutkimuksesta, tiedän, että on monia, jotka haluavat, että käytettäisiin todella paljon rahaa ydinvoiman tutkimukseen eikä kestävän energian tutkimukseen. Minä en sitä halua. Minusta on erittäin tärkeää, että me emme vain tutki ydinvoimaa eh, kestävän energian tutkimuksen kustannuksella Muistaakseni vuosi kaksi sitten, kun jaettiin rahaa tutkimukselle, niin tasapaino ei ollut kovinkaan hyvä. Sen vuoksi, että EUn täytyy olla vahva nimenomaan kestävän kehityksen tutkimuksessa ja siihen me panostamme. Dankeschön, Ivo Bellet. Ja sitten Ivo Bellet. Täällä minä olen Huomenta. In Dutch about the energy. Haluaisin esittää teille kysymyksen hollanniksi liittyen energiaverkkoihin Pohjan merellä. Kysymys on erittäin suuresta projektista, jossa on mukana Tanska, Englanti, Alankomaat, monet monet maat. Ja tässä on kysymys miljoonista miljoonista euroista. Ihan konkreettisesti, Oletan, että te tuette tätä projektia. Haluaisin tietää, millä tavalla te konkreettisesti tuette tätä projektia. Oletteko te valmis hakemaan tai kehittämään uusia EUn rahoitusvälineitä ja puolustamaan niitä komission kollegiossa? Toisekseen, mitä mieltä olette sitä ajatuksesta, että Euroopan kansalaiset otettaisiin tähän suoraan mukaan ja että he voisivat myös taloudellisesti osallistua ja silloin saisivat äh, myös äh, sitten voitoista osan. Um, I think that with this uh, energy... Tämän energiaverkon kautta, no mitä tehokkaampia verkkoja saamme aikaiseksi, niin sen parempi, koska mitä enemmän me voimme tehdä energiavarannoistamme tehokkaampia, niin sen parempia. Tanskan energiaministerinä olin tässä jo jossakin määrin mukana, eli miten me saisimme joustavuutta energiajärjestelmiimme. Ja tämä on täysin välttämätöntä, jos me haluamme myöskin saada ison oduuden uusiutuvia energiavaroja mukaan. Eli tähän tarvitaan joustavia järjestelmiä, mutta miten sitten yksityiskohdat ja rahoitukset tulevat hoitumaan, niin se ei ole minulle vielä tuttu asia, mutta arvaisin, että tämä kuuluu energiakomission jäsenelle, eli en ole suoranaisesti tässä mukana, eli en tule tähän tähän täten vastaamaan. Kiitos. Kolmas kysymyskierros. Ensimmäinen kysymys Jolanda Hibner. Dziękuję bardzo. Pani komisarz sygnowana. W czasie ostatniego... Kiitoksia komissaari ehdokas. Viime viimeisen Kööpenhaminan ilmastohuippukokouksen aikana huolimatta EUn ponnisteluista, valmisteluista, minkäänlaisia sitoumuksia ei allekirjoitettu, mitä tulee globaaliin kasvihuonekaasujen vähennykseen. Pääasiassa Tämä johtui Intian ja Kiinan kaltaisten maiden vastustuksesta. Pitäisikö EUn jatkossakin pitää kiinni poliittisesta linjastaan kansainvälisissä neuvotteluissa vai pitäisikö sen olla joustavampi suhteessa näihin maihin? Kysymys kaksi. Mitä olette mieltä tiedosta, joita on vuotanut tutkimuskeskuksista koskien lukujen väärentämistä, mitä tulee ilmastonmuutokseen? ja tähän kasvavan ilmiön. Ensinnäkin tästä Climate Gate-asiasta tiedän, että kansainvälisen ilmastopaneelin puheenjohtaja lupasi Kööpenhaminassa, että tätä tullaan tutkimaan, mutta henkilökohtainen näkemykseni on, että ei asia tästä miksikään muutus siis tapahtuu tällaisia sähköpostivuotoja silloin tällöin, mutta useammat tuhannet tiedemiehet tietävät, mistä tässä on kysymys, ja he antavat meille neuvoa näissä asioissa, eikä tähänkään, tähän varmaan muutosta tule sen takia, että muutama sähköpostiviesti on vuotanut julkisuuteen. Enkä myöskään usko, että meidän tulisi olla tavallaan liian negatiivisia sen suhteen, mitä suurten talouksien suhteen tapahtui Kööpenhaminassa. Minä tarkastelen tätä hieman eri tavalla. Muutamaa viikkoa ennen Kööpenhaminaa äh, Brasilia kotimaan tasolla asetti tavoitteita ja he tulevat muuttamaan tätä business as usual toimintatapaansa. Eli he tavoittelevat 38 prosenttia ja tämä on Brasilian kokoisessa taloudessa valtava määrä. Ja Kiina sanoi, että he tulisivat vähentämään toimintaansa suhteessa business as usual tapaan 45 prosentilla. No tietenkin parempaankin voitaisiin pyrkiä, mutta se, että kansantaloudet ovat valmiita poikkeamaan tavanomaisesta toiminnastaan näinkin pitkälti, niin minun mielestäni se osoittaa meille, että nämä maat ovat tosissaan asian suhteen. Eli tässä mielessä olette oikeassa, sitoumuksia ei allekirjoitettu, mutta Kööpenhaminan sopimuksessa kuitenkin sanotaan, että ilmastotoimiin ryhdytään ja sitten valvotaan sitä, että todellakin tämä toteutuu toteutuu. Eli minun mielestäni tämä on tärkeä ensimmäinen askel. Kiotossa Yhdysvallat, Brasilia ja muut isot maat eivät olleet mukana minkäänlaisissa sitoumuksissa. Ja nyt nämä maat ovat sanoneet, että jotta tämä ongelma saadaan ratkaistua maailmanlaajuisesti, niin meidänkin täytyy ottaa tästä vastuuta. I w takim razie takie króciutkie pytanie, bo już ten temat... Lyhyt jatkokysymys. Tätä jo käsiteltäkin hiukan näettekö edessä jonkinlaista kokousta, jossa käsiteltäisiin näitä vuodettuja tietoja, jotta selvennettäisiin nämä kysymykset näistä mahdollisesti väärennetyistä luvuista? It is uh, something... Minun mielestäni tämä on sellainen asia, joka kuuluu tiedemiehille. Meillä on poliitikkoina yksi mahdollisuus josta voimme valita. Me voimme päättää kuuntelemmeko me tiedemiehiä ja jos me epäröimme, niin silloin vaarana on se, että me aiheutamme hallaa tuleville sukupolville. Eli voimme olla kuulematta. Tai sitten me voimme todeta, että no oletetaanpa, että 23 vuoden, 30 vuoden päästä tiedemiehet sanovat jotain aivan muuta, niin mikä olisi sitten pahin mahdollinen, mitä on voinut tapahtua, jos me uskoimme ilmastonmuutokseen. Eli olisimme saaneet puhtaampia polttoaineita, olisimme lisänneet tehokkuutta. Eli vaikkakin suhtautuisi asiaan epäröivästi, niin eikö tämä kuitenkin olisi erittäin hyvä asia, kun otetaan huomioon, että meitä tulee olemaan yhdeksän miljardia, jotka kaikki haluavat jakaa näitä vähäisiä energiavaroja ja muita voimavaroja. Merci Gilles Euh, Madame la commissaire euh, désignée. Rouva komissaariehdokas, äsken sanottiin, että Kööpenhaminan epäonnistumisen jälkeen julkinen mielipide Euroopassa on ollut erittäin ankara, eikä vain Kööpenhamina ollut e- epäonnistuminen. Ihmiset ovat myös sitä mieltä, he sanovat, että ne, jotka joutuvat maksamaan kalleimman hinnan aikana, ovat juuri niitä, jotka kärsivät jo nyt täysillä ja taloudellisesta kriisistä, jonka kaltaista ei ole juuri koettu. Joten tässä täytyy palauttaa luottamusta. Ja tämä luottamus, sen pitää mahdollistaa lyhyellä aikavälillä se, että EU jatkossakin voi olla johtajan asemassa, niin kuin äsken sanoitte, jotta se puhuu yhdellä äänellä, mutta sen pitää ehdottaa toimenpiteitä, jotka ovat rahoituksesta sitovia. Ja tässä teillä on tänä aamuna tilaisuus ensimmäistä kertaa osoittaa johtajuutta Euroopan komissiossa EU-nimissä ja kertoa meille, mikä on teidän ehdotuksenne, jotta tätä kautta voidaan palauttaa luottamus. Ehdottaen esimerkiksi, niin kun jotkut tekevät, ehdottaen Euroopan rajoille veroa tai vihreää veroa, niin kuin jotkut muut ehdottavat, koskien tuotteita, jotka tulevat maista, jotka eivät noudata ympäristösääntöjä ja lakeja, tai vielä meidän oma ehdotuksemme vero, hiiliverosta koskien äh, maksutapahtumia, kansainvälisiä maksutapahtumia. Mitä, mitä voisitte kertoa näistä? Well, I understand the, uh, the concern. Ymmärrän tämän huolenaiheen. Nyt kansalaismielipide on saatu liikkeelle, mutta päämäärään ei kuitenkaan päästy. Eli miten sitten pidetään kansalaiset kiinnostuneina? Miten saamme kansalaiset näkemään sen, että he eivät tule yksin maksamaan tätä hintaa? Ja tietenkin olette oikeassa, kun painotatte talouskriisiä, mutta kuitenkin olen sitä mieltä, että keskittymisemme, tässä on yksi tapa selvitä kriisistä. Jos me toimimme tässä viisaasti, niin silloin me voimme luoda osan niistä työpaikoista, joita me olemme nyt talouskriisin myötä menettäneet, investoimalla tähän ja keskittymällä tähän. Eli minun mielestäni on mahdollista saada ihmiset näkemään asia niin, että tämä ei ole työpaikkojen ja kasvun vastainen asialista, vaan tässä on tarkoituksena saada aikaan uutta kasvua No olen kuullut tämän hiiliveroasian jäsenvaltioilla, joillakin jo on jonkinlaista hiiliveroa, myöskin sellaisella alueella, jotka eivät kuulu päästökaupan piiriin, mutta minä olen sitä mieltä, että eikö meidän tulisi nyt pyrkiä tekemään töitä sen eteen, että saadaan kansainvälinen sopimus. Sehän on ollut Euroopalle prioriteetti jo vuosia, eli tämä tulisi saada Meksikossa aikaan eikä turvauduttaisi pienimpään mahdolliseen nimittäjään, kuten esimerkiksi hiiliveroon. Ja tuolloin Yhdysvaltojen kongressi esimerkiksi hyväksyisi päästökauppajärjestelmän. Japani, Australia, ne keskustelevat näistä asioista parlamenteissaan. Uusi-Seelanti on puhunut siitä, että saadaan aikaan tällainen päästökauppajärjestelmä. Minun mielestäni tämä on tehokkain tapa toimia. Ja tästä syystä myöskin eurooppalainen liikemaailma on lähtenyt tähän mukaan, koska tämä on ympäristöllisesti testattu ja se antaa oikeanlaisia kannustimia kannusteita toimia haluttuun suuntaan. Eli tässä vaiheessa olisi huono ajoitus sanoa, että me nyt käännymme tämän verovälineen puoleen. Siihen voidaan turvautua myöhemmin, jos me emme saavuta sitä, mitä me pyrimme saavuttamaan ja joka on kuitenkin tavoitettavissa. Selvää, että päästövuodot ovat huolen aiheena, keskeisenä kysymyksenä työ, Euroopassa markkinoilla, mutta mitä tulee teollisuuteen lisäksi, niin tulevina vuosina ja kuukausina pitää huolehtia myös ihmisistä, jotka ovat äärimmäisen huolestuneita tästä tilanteesta. Heidät pitää ottaa myös siis huomioon. I'm not sure I understood it from uh, the translation. En uh, täysin ymmärtänyt kysymystänne. Kun tässä täsmennitte, hiilivuoto tulee olemaan aivan keskeinen huoli työmarkkinoilla mutta tämä luottamus, sitä emme voi antaa näille työntekijöille, jotka Kööpenhaminan jälkeen, niin kuin sanoin, eh, he, tässä tunnetaan, että on epäoikeudenmukaisuutta, joten pitää ottaa tämäkin huomioon niin, että nämä työntekijät voivat myös sanoa, että tulot, tuloja ei, ei käytetä pelkästään muiden hyväksi. Yes. Um, I understand this concern Ymmärrän tämän hiilivuotohuolenaiheen, mutta olen myöskin sitä mieltä, että jos me pelästymme nyt liikaa, niin sitten me olemme työpaikkojen suhteen matkalla katastrofiin, koska kilpailu on niin rajua. Voisin antaa yhden esimerkin, miksi uskon siihen, että jos me toimimme viisaasti, niin me luomme työpaikkoja. Tanskassa vuonna 2008, siis sinä viimeisenä suht normaalina kriisiä edeltävänä vuonna. Energiatehokkuus ja uusiutuvien vienti kasvoi 19 prosentilla, siis 19 prosentilla. Tästä syystä minun mielestäni esimerkiksi minun maassani ei ollut hankala saada ihmisiä uskomaan sitä, että jos me toimimme tässä viisaasti, niin silloin saadaan työpaikkoja, eli saadaan tuloja siitä, että vienti lisääntyy ja silloin myöskin vauraus lisääntyy. Eli tässä on jälleen kerran kysymys siitä, että toimitaan oikein. Sirpa Pietikäinen. Sirpa Pietikäinen. Uh, um, Aivan oikein huomautit, että tarvitsemme vihreää kasvua ja myös, että meidän täytyy auttaa teollisuuksiamme muuttumaan ja toimimaan kilpailukykyisesti tulevaisuudessa. Siksi en oikeastaan pelkääkään tämän tyyppistä päästöhiilivuotoa, koska yritykset yleensä eivät siirry alueille, jossa on huonompi lainsäädäntövalla tai huonot palvelut tai huonompaa tietoa käytössä, mutta pelkään kuitenkin sitä, että itse asiassa emme auta niitä teollisuuksia muuttumaan niin hyödyllisesti, tehokkaasti ja nopeasti kuin toivottavaa. Ja tämäkin otettiin esille. Pitäisi siis tarttua asiaan varhaisessa vaiheessa, niin kuin hyvin tiedätte, temppu on siinä, miten tässä onnistutaan, miten se toteutuu saattaa olla sellainen riski, että nyt kun on 2020 strategia voimassa, puhutaan hiukan liikaakin vi- kasvun vihreydestä ja meiltä puuttuu tässä välineitä, tehokkaat sellaiset. Ja meidän täytyisi kestävämmin ja tehokkaammin käyttää voimavaroja ja energiaa. Ja kysymykseni kuuluu, kuinka varmistatte sen, että näin tapahtuu ja minkälaisia välineitä climate proofing, ilmastovaikutusarvioinnit ja hallituksen antamat tuet. ETS on... Eh, päästökauppadirektiivi on hyvin, eh, se on hyvä. Ja jos tässä eh, epäonnistutaan, niin se tapahtuu kovan hintaan. Eli tässä on kysymys siitä, millä tavalla voitaisiin tehdä asioita eri tavalla huomenna kuin mitä tänään tehdään. Ja mielestäni tämä nyt on sellainen benchmark, valiovertailu, mitä tässä tehdään. Ja toivon, että tätä ei pidettäisi ainoastaan taakkana, vaan myös inspiraationa. Millä tavalla me voisimme toimia niin kuin ne, jotka toimivat parhaalla mahdollisella tavalla. Ja se, että miten me voisimme todellakin tehdä jotain hyvää bisnekselle ja teollisuudelle, ja se on se, että me keskityisimme enemmän näihin, tähän tutkimukseen ja myös näihin koehankkeisiin tai laitoksiin. Minä muistan, kun ihmiset Euroopassa sanoivat, että ah, me olemme näitä, jotka teemme näitä hienoja tuotteita ja Kiina tekee sitten sitä sellaista bulkkityötä ja me hoidamme designin ja suunnittelun. No en ole ollenkaan vakuuttunut siitä, mikä tilanne on edes tänään, saati huomenna. Sen vuoksi meidän täytyy keskittyä todella paljon yrittäjille yrittäjyyteen, innovaatioon, tuettava niitä, jotka tekevät näitä innovaatioita ja samalla meidän täytyy huolehtia siitä, että koulutuksemme myös näillä aloilla parantuu. Kuten sanoin, on asioita, joita voimme tehdä ja täytyy sanoa, että me emme välttämättä ole hyviä Euroopan unionissa, mitä tulee parhaiden käytäntöjen jakamiseen. Muistan Tanskassa jokunen vuosi sitten, kun joku sanoi, että emme me voi puhua yhdessä yhden sektorin kesken sen vuoksi, että me olemme olleet kilpailijoita. Mutta nyt he ovat ymmärtäneet, että vitsit sentään, tämä on pieni talous, miksi me emme istuisi yhdessä ja tukisi toisiamme niin, että lähdemme ulkoisille markkinoille paljon vahvempina. Ja tämä on sellainen asia, jota voimme oppia toisiltamme, oppia parhaista käytänteistä. Uh, to dwell a bit more concretely, are you... Konkreettisemmin, oletteko valmis tukemaan sitä, että laajennetaan ekodesignia kaikkiin tuotesektoreihin ja voimavaroihin? Entä sitten yritysten hiilitilivelvollisuus? The ecodesign direct- ekodesign-direktiivi on erittäin mielenkiintoinen. Se ei ole toiminut niin nopeasti kuin toivoin. Tanskalaisena ministerinä toivon, että kuuden kuukauden välein kun palaan asiaan, niin tulen vain katsomaan, että kuinka paljon nyt on saatu toteutettua ja kuinka monta kategoriaa on toimeenpantu, mutta tämä nyt on kohtuullisen hidasta. Suhtaudun tähän kuitenkin positiivisesti ja etsin keinoja laajentaa tätä. En kuitenkaan oikein tiedä, mitä rajoituksia tänä päivänä on sille, mitä voidaan tehdä, mutta tämä on tehokas väline ja se on väline, joka on todellakin hyvä siinä, että tehdään yhteistyötä, asetetaan standardeja. Standardien asettaminen on meille Euroopassa hyvä väline. Katsotaan vaikkapa sähköautoja. Kyllä, meillä on kilpailua, mutta ei se haittaa auttaa, mikäli me pyrimme koordinoimaan eh, näitä asioita ja että meillä on yhteiset standardit sen sijaan, että me yritämme eh, keksiä tavallaan rinnakkain toisemme vastaan. Noin. Sitten eh, liikennevaliokunnan ensimmäinen kysymys. Ville Itälä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kysymykseni liittyy merenkulkuun. Jokainen liikennepoliittinen päätös on tietyllä tavalla myös ympäristöpoliittinen päätös. Merenkulun osalta IMO on tehnyt päätöksen, jossa tulevaisuudessa rikkipäästöt vähennetään 0,5 vielä 0,1. Mutta tämä koskee Euroopan alueella vain Itämerta ja Pohjanmerta. Eli kilpailu EUn sisällä vääristyy, se on epäoikeudenmukaista, se ei ole tasapuolista – Eh, miten te näette, että tässä liikenne- ja ympäristöpolitiikka yhdistetään? Pitäisikö tämä päätös koskea koko EUn alueella olevia jäsenmaita, lykätä tätä päätöstä vai miten yhdistetään nämä kaksi asiaa, jotka tässä on vastakkain? I think that if the IMO uh, eh, have agreed on that... Jos IMO on tähän suostunut, se on, sopii minulle hyvin pääasiassa osapuolta erittäin vahvoja imossa, ja jos heille tämä sopii, niin uskon, että se on hyvä asia mielestäni, niin silloin meidän pitäisi mahdollisimman pitkälti yrittää koska siis sääntöthän tulevat IMOsta, että, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että joskus IMO on toiminut varsin hitaasti. Olen tehnyt heidän kanssaan työtä nyt jo monien vuosien ajan IMOssa ja olisin to, olin toivonut, että Kööpenhaminassa voisimme sopia siitä, että otettaisiin mukaan kansainvälinen ilmailu- ja meriliikennesopimus. Emme onnistuneet tässä, mutta toivottavasti ensi kerralla kyllä. Sitten selvästi haluaisin Imolle todeta sen, että kyllä, minusta on paljon parempi, että on IMO, joka päättää puitteista, meriliikenteessä ja kulutuksessa, mutta se vaatii sitä, että he et, liikkuvat kannoissaan eivätkä enää epäröi. Minä uskon, että myös laivateollisuudelle, niin kuin aikaisemmin sanoin, joskus sitä alaa täytyy vähän pukata eteenpäin. Voi nähdä, että se toimii ja huomaan senkin, että kriisin aikoina esimerkiksi monet laiva äh, merikuljetusyritykset ovat ryhtyneet tähän itse, koska näkivät, että sillä on järkeä ympäristön kannalta, mutta myös taloudellisesti. Eh, puheenjohtaja, vielä lisäkysymys. Eh, tässä Itämeren alueella ainakin helposti käy niin, että venäläiset, jotka eivät tule varmaankaan noudattamaan tätä IMOn päätöstä, eh, ratifioimaan sitä, tulevat hallitsemaan Itämeren laivaliikennettä, jolle me tehdään karhunpalvelus. He, heidän päästönsä tulevat olemaan paljon korkeampi. Miten te näette sitten, että tässä liikenne kontra ympäristöpolitiikka, niin, niin EU voi suoriutua Venäjän kanssa? I agree with you that that is... Samaa mieltä seidän kanssanne, että näin saattaa olla. Tämä ei ole väliä sillä, minkälaista ympäristölainsäädännöstä puhumme Itämeren kohdalla. Kuitenkin näen joitakin muutoksia Venäjän kannoissa. Tuleeko sitten liittyykö se tähän erityiseen kysymykseen, sitä en voi nyt sanoa, mutta olen nähnyt viime kuukausina, että näyttää siltä, että presidentti Medvedev, hän tavallaan hyväksyy tämän ympäristölainsäädännön eri tavalla kuin aikaisemmin on nähnyt Venäjän johtajien tekevän. Ja mielestäni tämä on ainakin sellainen asia, jota pitäisi ottaa esille myös EU-Venäjä-yhteyksissä esiin ja sitten nähdä, saadaanko jotakin tuloksia mahdollisesti myös jatkossa. Kiitokset. Neljäs kysymys. Kierros Krista Klaas aloittaa. Kiitokset puheenjohtaja Rova Hedegaard täällä, täällä päin. Kööpenhaminan konferenssi ei saanut aikaan niitä tuloksia, mitä me odotimme, mutta Euroopassa meillä on hyvin kunnianhimoiset tavoitteet ja ne on kirjattu myös päästökauppadirektiiviin. Siihen on kirjattu myös, että tätä linjausta tulisi sopeuttaa kansainvälisiin sopimuksiin. Näettekö te minkään näköistä tarvetta sopeuttaa päästökauppadirektiiviä ja mitä johtopäätöksiä te vedätte eh, meidän sopimuksista sen jälkeen, kun Kööpenhaminan neuvottelut epäonnistuivat. Direktiivi 8b eh, esimerkiksi, onko se välttämätön ja mikäli eh, näin, niin mitä te teette? Sen lisäksi täällä on puhuttu benchmarkeista, jos me haluamme niitä asettaa ja löytää parhaat ratkaisut sitä kautta. Oletteko te silloin varmoja, että tällä tavalla sitten äh, saataisiin parhaat ratkaisut ja esimerkiksi äh, hiilivuotoja ajatellen? The Copenhagen, uh, en minä usko, että Kööpenhaminan tulosten perusteella tätä direktiiviä pitäisi lähteä muuttamaan, mutta uskon, että ETS-järjestelmälle, päästökauppajärjestelmälle on hyvät mahdollisuudet tulevaisuudessa. Euroopan parlamentista jotkut ja myös jotkut ministerit ovat olleet hyvin läheisessä yhteydessä esimerkiksi USAn kongressiin ja yrittäneet miettiä sitä, millä tavalla tätä esimerkiksi verrattaisiin amerikkalaiseen järjestelmään, joten tässä tavallaan yritetään rakentaa siltaa siihen väliin. Toki eroja on, mutta tänä päivänä kuitenkin pidetään, että tämä on ollut menestys sillä tavalla, että me kykenemme nyt tavallaan liittymään amerikkalaiseen järjestelmään. Ja se on erittäin minusta niin tärkeää. Ja mitä tulee sitten tähän benchmarkiin, niin pitäisikö tätä muuttaa? Ei. Minun mielestäni tässä ei pitäisi sataprosenttisesti palauttaa. Jotkut näistä asioista ovat sellaisia, että yritysten pitää ne tehdä itse. Ich möchte noch ein bisschen überleiten. Mutta benchmarkithan voidaan asettaa. Mutta kun on kysymys CO2-päästöistä, niin te sanoitte esimerkiksi, että elintarvikkeetkin pitäisi ottaa mukaan. Tämä on paljon vaikeampaa. Miten te aiotte sen tehdä? Yhtäältä kasvit eh, vetävät itsensä, imevät CO2. Toisaalta kun ne mätänevät, ne päästävät eh, ilmaan CO2 kahta. Joten esimerkiksi ajattelen sitten elintarviketuotantoa ja kulttuurimaisemia ja niin edelleen. Otetaanko kaikki, miten nämä kaikki tavallaan punnitaan toisiaan vastaan? This is an extremely Tämä on hyvin tekninen kysymys, millä tavalla mitata mutta kyllä on olemassa erityisiä tapoja mitata esimerkiksi maatalouden päästöjä. Ja esimerkiksi Tanskassa teimme suunnitelman, jota kutsutaan maatalouden vihreän kasvun suunnitelmaksi. Eli eh, jos eh, siinä on asetettu tiettyjä sääntöjä siitä esimerkiksi, eh, millä tavalla jos on talviviljaa, millä tavalla voitaisiin levittää tehokkaammin lannoitteita ja niin edelleen. Ja sitten on tieteellinen tutkimus, jonka kautta voidaan katsoa, mikä on se paras tapa toimia, mikä on paras käytänne ilmastonäkökulmasta. Mutta siis on olemassa ihan tieteellisiä tapoja mitata näitä. Ja minun mielestäni meidän täytyisi kyetä käyttämään myös tällaisia asioita. Ja tämä on ehkäpä yksi niistä sektoreista, joiden alalla meidän tulee tehdä kovempaa työtä. Eli miettiä sitä, millä tavalla menemme tässä eteenpäin, millä tavalla toimimme, vaikkakin nyt jo voidaan laskea niin, näitä hiilinieluja, joita on muutamissa jäsenmaissa tehty. Linda Mäkelä komissaari ehdokas, haluaisin puhua myös päästökaupasta ETS-stä. Johdannossanne puhuitte liikenteestä, liikennepäästöjen noususta ja puhuitte meriliikenteestä. Direktiivissä on sitoumus 2011 mennessä esittää jotakin meriliikenteestä, jos mitään kansainvälistä sopimusta saada aikaan. Toivottavasti pidätte kiinni tästä. Toiseksi tieliikenne. Meidän ETSmme meillä ei ole mukana maantieliikennettä. USA-järjestelmässä tämä kuuluisi järjestelmään, kun verotetaan, käytetään lähe polttoaineita australialaisessa järjestelmässä myös. Me haluamme meppeinä ainakin tutkimuksen komissiolta me maantieliikenteestä ja päästökaupasta. Mitä olette tästä mieltä? First, yes, I stick to the 2011 deadline for maritime. Pidän kiinni tästä aikarajasta meriliikenteelle. Ja tästä syystä sanoin myöskin tämän selkeästi Imolle. Siis sanoin, että aika on käymässä loppuun ja miten he voivat sitten saada aikaan tuloksia minulla ei ole mitään tarpeita siihen, että tämä tehtäisiin eurooppalaisella tavalla. Meriliikenne on hyvin globaali sektori ja on hyvin helppoa tämän teollisuuden alan liputtaa laivat ulkomaille ja täten olisi paljon parempi, että IMO hoitaisi oman tehtävänsä, mutta heillä on kiire ja heidän täytyy hieman toimia nopeammin kuin mihin ovat aikaisemmin tottuneet. Ja sitten kysymys siitä, voimmeko me laajentaa päästökaupan perustaa. Näin tämän myöskin Florencin mietinnöstä Eli eikö, siinäkin kysyttiin, että tulisiko näin tehdä. Ja minun mielestäni tämä on mielenkiintoinen ajatus. Meidän tulisi pohtia sitä, mitä tämä tarkoittaisi suhteessa siihen, mitä me voimme saada tuloksena muilta sektoreilta, koska se tapa, jolla ilmasto- ja energiapaketti on rakennettu ja se oma kokemus, joka minulla on kansallisella tasolla, niin siellähän laaditaan liikennepolitiikkaa päästökaupan ulkopuolella, eli ei tämä varmaankaan kovin helppoa ole, koska eri maat ovat jo ryhtyneet laatimaan järjestelmiä päästökauppaa silmällä pitäen ja sitten järjestelmiä, jotka ovat päästökaupan ulkopuolella no vuoden 2020 jälkeen päästään eurooppalaiseen järjestelmään, mutta tällä haavaa äh, valtiot laativat kansallisia järjestelmiä. Me emme kuitenkaan onnistu tässä äh, asiassa, jos me emme tätä liikennekysymystä ratkaise paljon tehokkaammalla tavalla. ETS-asian um, e lieventäminen, ilmastotoimien lieventäminen yrityks, yrityksille tietenkin, mutta kaikkien pitää ponnistella tässä. Sitten kysyisin, mitä muuttaisitte teidän elämäntavassanne? jotta vastattaisin näihin haasteisiin. Sama kysymys koskee tavallaan muitakin täällä. <laughs> you know, it was always the worst. No, ilmastoministerinä tämä oli pahin kysymys. Me kaikki tiedämme, tekin tiedätte, me lennämme paljon. Tietenkin yritän hyvittää sitä jollakin tavalla, mutta yksityishenkilönä No, kuten monet muutkin tavalliset perheet ovat tehneet, emme hysteerisellä tavalla toimi, mutta pikkuhiljaa pehmeästi teemme erilaisia asioita, kun ostimme uuden auton korvataksemme vanhan ja sitten äh, valitsimme luokan A-auton. Tämä on yksinkertainen valinta ja se on täysin mahdollista. Kaksi teinikäistä poikaa mahtuu sinne taakse. Sitten paransimme talon äh, eristystä ja Meillä oli myös, miksi sitä nyt kutsutaan, siis korvasimme vanhoja ikkunoita energiatehokkaammilla ikkunoilla. Kun ostamme kotitalouskoneita, niin me tarkastelemme sitten etiketöintiä, tämän tyyppisiä asioita. Ei tämä mitään rakettitiedettä ole, vaan käytännönläheisiä asioita käytännön elämässä, ja näistä vain tulisi olla hieman tietoisempia. Tämä kysymys tulee varmasti vielä uudelleen tulevina tu- tunteina. Sitten Boguslav Sonik, olkaa hyvä. Stył. Je suis W Europie Środkowo-Wschodniej w wielu krajach ponad 90... Keski- Itä-Euroopassa yli 90 prosenttia energiasta syntyy hiilen voimalla, joten ei ole mahdollista muuttaa tätä yhdessä yössä, koska se olisi liian suuri taakka näiden maiden kansalaisille ja tappaisi teollisuutta sallitteko sen, tämän sen seikan, että kun kustannukset pitäisi jakaa tasaisesti ilmastonvastaisessa taistelussa EU-maiden kesken, miten aiotte varmistaa sen, että yhtäläinen kohtelu taataan? Ja mitä sanottavaa teillä on puhtaasta hiilienergiasta? Milloin luulette, että tällaista teknologiaa voitaisiin ottaa käyttöön teollisessa laajuudessa? En minun minun uskoakseni meillä ei voi olla Euroopassa sellaista järjestelmää, jossa äh, hinnoittelu olisi täysin sama ja ihmisille maksettaisiin korvauksia, mutta unionina me olemme energiapaketin kautta jo tehneet jotakin, jotta me hieman äh, tasapainottaisimme tilannetta suhteessa uusiin jäsenvaltioihin, koska nehän ovat hyvin riippuvaisia, nehän ovat hyvin riippuvaisia hiilestä. Eli olemassa oleville hiililaitoksille on annettu ilmaisia äh, lupia ja tämä oli tapa hieman tasapainottaa niitä kustannuksia, joita eri jäsenvaltioilla ja joita eri kansalaisille kostautuu. Olen sitä mieltä, että hiili tulee olemaan keskuudessamme tässä maailmassa hyvin pitkään. Puhdas hiili on parempi kuin likainen hiili, mutta puhdas hiilikin on sellainen, josta pitkällä aikavälillä tulisi hankkiutua eroon, koska se saastuttaa ja siitä pääsee ilmakehän hiilidioksidia. Olen e- edelleen sitä mieltä, että meidän täytyy pyrkiä puhtaampiin tapoihin tuottaa hyödykkeitä. Ja sitten vielä yksi asia. Olen myöskin sitä mieltä, että että mitä tulee energian saatavuuteen, niin tulevaisuudessa meidän tulee pyrkiä fossiilipolttoaineiden kohdalla riippumattomuuteen. Nie En e, ole varma, ymmärsikö nyt aivan oikein teitä, koska te sanoitte, että tulevaisuudessa puhdasta hiiltäkin pitäisi pyrkiä poistamaan. Ymmärsikö oikein? That, that for... Ei, sanoin, että jo hyvin pitkään hiili tulee olemaan keskuudessamme ja olen tietoinen siitä, että hyvin pitkään hiiltä tulee olemaan Euroopassakin. Mutta se, mitä sanon, on se, että hyvin pitkän aikavälin näkökentässä, siis vuosien päässä. Toivoisin, että meillä olisi vähähiilinen yhteiskunta ja yhteiskunta, jossa me voimme hankkiutua eroon fossiilisista polttoaineista. Onko se minun mielestäni mahdollista? No ei ehkä meidän elinaikanamme, mutta visiona se kyllä tulee olemaan mahdollista, koska ihminen on aina ollut erittäin hyvä keksimään uusia teknologioita. Niin, hyvä aina toivoa. Kriton Arsenis seuraavaksi. Mrs. Um, Hedegaard. Uh, Kiitos. Uh, tervetuloa, Rova Hedegaard. On uh, mukava nähdä teidät täällä. Toivoisin kuitenkin, että hieman enemmän itsekritiikkiä Kööpenhaminan tuloksista. Esitän kysymykseni kreikaksi. Φυσικά οικοσυστήματα που είναι οι αποθήκες άνθρακα της γης και εκτελούν την επιτακτικά αναγκή για το πλανήτη απορρόφηση άνθρακα Mm. erityisen, millä tavalla te tulette huolehtimaan maaperän suojelusta ja merien suojelusta eh, johdonmukaisessa ilmastopolitiikassa, ei ainoastaan EU-ssa, vaan koko maailmassa? Uh, we already stressed it a bit. Me painoit, mietimme jo näitä eri vaihtoehtoja, sitä miten maata viljellään, minkälaiset ovat metsänhoidon tavat. Meidän tulisi onnistua paremmin saavuttamaan jonkinlainen koordinoitu näkökulma näissä asioissa Euroopassa. Tällä havaa sellaista ei ole. Toimintaan linjat ovat hyvin erilaisia, ne eivät ole kestäviä Meillä ei ole mitään takeita pysyvyydestä metsänhoidossa, eli tässä täytyisi toimia paljon koordinoimulla tavalla. Minä myöskin haluaisin tehdä yhteistyötä kollegani Potocnikin kanssa, jos minut siis komission jäseneksi nimitetään, jotta työstäisimme tätä elinympäristöä. Esimerkiksi vesipuitedirektiivi on fantastinen väline pohtia näitä luontoon liittyviä politiikkoja ympäristönsuojelun näkökulmasta, koska vesipuitedirektiivissä jokaisen jäsenvaltion on täytynyt tehdä hyvin tarkkoja suunnitelmia ja kaikista tehokkain tapa suojella maaperää esimerkiksi soita ja muita on se, että me, meillä on soita ja muita ja nämä Tämä on tapahtunut vesipuitedirektiivin myötä, eli meillä on jo asioita, joita viimeisen viiden vuoden aikana on alkanut. Diimaksen alaisuudessa on saatu aikaan hyviä direktiivejä ja nyt niitä tulisi, niiden täytäntöönpanossa tulisi nyt tehdä yhteistyötä, jotta me sitten saavutamme nämä kestävyystavoitteemme. Ποια μέτρα σκοπεύετε να πάρετε προκειμένου να διασφαλίσετε ότι... Mihin toimiin aiotte ryhtyä, jotta trooppisia sademetsiä, niiden suojelusta ei tule tällainen korvausjärjestelmä päästöille, vaan se olisi tällainen riippumaton pilari, kun taistellaan ilmastonmuutosta vastaan. Oletteko te sitä mieltä, että sitoumukset, mitä tulee päästövähennyksiin, niiden ei pidä niiden pitäisi näkyä toimenpiteitä, jotka voidaan myös mitata Euroopan tasolla ja miten? tämä kysymys, joka liittyy trooppisiin metriin, eli miten me varmistamme sen, että siitä ei tule vain tällainen päästöjen kompensointimekanismi, No, meillä tulisi olla kansainvälisiä tiukkoja sääntöjä. Osana kansainvälistä sopimusta ei tule myöskään joutua päällekkäisyyteen, laskea asioita kahteen kertaan, niin meidän täytyy myöskin saada vastinetta rahalle. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän ei tulisi ottaa metsänhoitotoimenpiteitä, jotka liittyvät vain tähän business as usual toimintatapaan. Käytäntöjä, jotka joita on jo olemassa, niitä ei tulisi laskea jonkinlaiseksi ilmastotoimeksi. Ei, koska näinhän toimittaisiin joka tapauksessa, vaan ainoastaan täytyy puhua näistä lisätoimista metsänhoidossa. Ne tulisi laskea sellaisina asioina, jotka voidaan ottaa ilmastoponnisteluissa huomioon. Tämä on yksi niistä hyvin hankalista osa-alueista kansainvälisissä neuvotteluissa, mutta tämä on myöskin mielestäni yksi osa-alue, jossa kansainvälisissä neuvotteluissa on menty eniten eteenpäin, jotta me voimme kehitysmaan maanviljelijälle maksaa, jos hän suojelee metsänsä sen sijaan, että kaataa metsän. Eli käytännössä hän saa rahaa ja täten me saamme säilytettyä metsää. Eli Eli tässä on monia mielenkiintoisia vaihtoehtoja, jotka myöskin kehitysyhteistyön näkökulmasta voivat hyödyttää sekä etelää että pohjoista. Ja seuraavaksi Kathleen van Brent. Thank you um, and uh, welcome. Kiitos. Tervetuloa, rouva ministeri. Täällä, täällä päin. Me olemme nyt jo tässä kuulleet teitä jo pari tuntia. Olen täysin vakuuttunut teidän pätevyydestänne, mutta myös teidän sitoumuksestanne. Mutta minä en ole kuitenkaan ihan vakuuttunut siitä, että miten teidän salkkunne tulee olemaan toimivaltuuksien kannalta. Tuleeko teidän, kädet, teidän kätenne tulevat olemaan aika sidotut? Miten paljon te kykenette ylipäätään tekemään? Ja välillä teidän vastauksenne ovat olleet eh, hieman eh, eh, hämäriä. Ajattelen tässä esimerkiksi Britta Thompsonin kysymykseen ydinenergiasta. Otatteko te etäisyyttä vai ei? Haluaisin tietää, oletteko te vakuuttunut ja kykenettekö te toimimaan koordinaattorina siinä, kun annetaan tukia eri energian aloille ja ottamaan etäisyyttä fossiilisiin polttoaineisiin ja ydinenergiaan siinä vaiheessa, kun jaetaan näitä tukia. I will definitely fight for the reason. Tulen taistelemaan sen puolesta, että resursseja pannaan sen suuntaisesti käyttöön, joka hyödyttää ilmastoamme. Ja olen sitä mieltä. Ja mielestäni puhuin erittäin selväsanaisesti. Minä en halua, että se annetaan polttoaineisiin, ei Euroopassa eikä muuallakaan, siis fossiilisiin polttoaineisiin. Mutta jos Indonesiassa vaikka ollaan ja silloin on paljon köyhiä ihmisiä, niin tämä on myös sosiaalis- sosiaalipolitiikkaa, miten tämän hoitaa, joten ei ole niinkään helppo sanoa, että luovutaan nyt vain tällaisesta. Mutta kansainvälinen energiavirastokin suosittelisi, että lu- lu- luovutaan tällaista fossiilisten polttoaineiden tuista. Me emme voi antaa tukia näille polttoaineille. Sen ei pitäisi olla politiikkaa, jota täällä harjoitetaan EU-ssa. Olette oikeassa, mitä kutsutte omaksi pääosastokseni tai pääjohtajaksi ja pääjohtajaksi. Siis tästä ei tule olemaan niin helppoa, kuinka tämän kaiken rakennamme. Ja minä myös ymmärrän, jos joku teistä hiukan on epävarmalla pohjalla ja epävarma sen suhteen, mistä oikein on kyse, koska monin tavoin tänä aamuna, tänä, tämän aamun keskustelukin osoittaa sen, että ilmasto voi olla lähes mitä tahansa teollisuutta, kehityspolitiikkaa, tutkimuspolitiikkaa, ympäristökysymyksiä, energia-asioita, liikennepolitiikkaa. On selvää, että pitää tehdä syvällisempiä valintoja, jos haluaa. Ei voi mitään vetää yhdestä hatusta. Me tiedämme, että tämä ei ole mahdollista. Kaikki sen tietävät. Siksi meidän pitää toimia toisella tavalla, harjoittaa valtavirtaistumista mainstreamingia. Siksi, sitten on kuitenkin selvää, että tarvitaan jonkinlaisia välineitä, joilla voidaan valtavirtaistaa asioita. Ja sekin on selvää, että kun tämä komissio sanoo, että me aiomme antaa korkean prioriteetti asian ja ilmastonvastaiselle taistelulle ja me haluamme ilmastoasioiden mainstreamingia, niin kuin kaikissa näkemysfisiopapereissa todetaan selvästi, silloin pitää olla tietenkin myös valmis antamaan voimavaroja, rahaa niin, että tehtävä voidaan hoitaa. Thank you. The next question. Seuraava kysymys ei Riitta Korhola. Madam Commissioner Designate, you have hyvä komission jäsenehdokas, olette ilmaisseet uskonne EUn päästökauppajärjestelmän ja haluaisitte saada vankkoja järjestelmiä myöskin EUn ulkopuolella. Ja mitä tulee lupien jakoon, niin voisitteko antaa meille esimerkkiä siitä, miten nämä voitaisiin yhdistää toisiinsa? Yleisesti ottaen me tiedämme, että lupamarkkinoiden vähäinen määrä vaikuttaa lupien määrään. Eli mikä on tilanne Yhdysvalloissa ja EU:ssa? Yhdysvaltojen kongressi keskustelee parhaillaan vähimmäishinnoista ja myöskin hintakatoista. EU:ssa meillä ei tämän tyyppistä säännöstelyä ole lupien hintojen suhteen. Eli miten voidaan yhdistää kaksi eri, erilaisen tapaan perustuvaa järjestelmää? The, the techniques of this. ymmärtääkseni nämä, näissä tekniikoissa ei tarvitse olla aivan samoja lupia tai a, aivan vastaavuutta ei tarvitse olla. Siitä ei vaadita, mutta olen sitä mieltä, että suuri hyöty tulisi siitä, jos me voisimme asettaa standardin normin. Tämä on Euroopan tapa hoitaa tämä asia joka sitten toivottavasti loppujen lopuksi tulee maailmanlaajuiseksi. Tämä olisi erittäin kiitos. Siksi sanon, että jos me voisimme yhdistää ensinnäkin eurooppalaisen järjestelmän ja amerikkalaisen järjestelmän, joka nyt on kehitteillä, niin sitten uskon, että silloin saisimme, olisimme varmistaneet itsellemme sen, että tämä innoittaisi myös muita jatkossa, jotka liittyvät Japani, Australia, Uusi-Seelanti ja muita myöhemmin. Tietysti vision täytyy olla se, että meillä on globaali järjestelmä, johon liittyy globaalit hinnat hiilessä. Kuitenkin täytyy sanoa, mielestäni siksi olisi parasta ja olisi paljon suositeltavampaa, että täällä Euroopassa meillä ei olisi 27 erilaista huutokauppajärjestelmä. On paljon parempi, että hoidamme tämän johdetulla eurooppalaisella yhteisellä tavalla, hoidamme tämän huutokaupajärjestelmän näin ja EU hoitaa lupien myöntämistä. Se olisi kaikkein vahvin tapa minun mielestäni toimia. Good, as I understand, the worry is that you have a wide... Huolena on nähtävästi se, että osakemarkkinoilla spekuloidaan eikä tiedä mikä hinta on. Hedge-rahastot ja muut eh, lähtevät tässä johtoon ja meidän täytyy suunnitella näitä, miten tämä hoidetaan. Tämä on aika iso kysymys kyllä. Ja sitten Fiona Hall, olkaa hyvä. Precisely on that very... Tästä samaisesta aiheesta. EUn päästökauppajärjestelmässä on ollut ongelma koska todellaiset eh, cap and trade-järjestelmät, jotta ne toimisivat, niin meillä tulisi olla järkevä hinta eh, hiilidioksidille ja kaikenlaista syistä, no lama on yksi syy, mutta on muitakin. Ja hiilin hinta on ollut hyvin heikko ja vaihteleva. Tukisitteko sitä, että asetettaisiin jonkinlainen vähimmäishinta hiilidioksidille ainakin lyhyen aikavälin toimena? No, tämä on ollut ajatus kansainvälisessä keskustelussa ja nyt Euroopan tasolla. Tästä on puhuttu hyvin paljon esimerkiksi USAssa. Minä suhtaudun hyvin epäröiden siihen, että auttaako tämä tavoitteiden saavuttamista. Tähän on monta syytä. yksi on se, että jos on tämä taso, että sitten on, on, kat, on, on tavallaan niin kuin lattia ja sitten seuraavan taloudellisen kriisin aikana vaaditaan myös kattoa. Minä tiedän, että yritykset sanovat, että no eikö olisi ihan hyvä, että olisi tällainen lattiahinta ainakin, niin että tiedämme, missä mennään. Meidän tulisi kuitenkin nyt ymmärtää se, että hinta on vaihdellut 10-25 euron välillä. Jos ajatellaan öljyn hintojen vaihtelua, niin ei tuo nyt ole niin valtava vaihtelu. Minusta olisi paljon tärkeämpää, että me olemme hyviä siinä, että emme anna liikaa näitä, näitä tukia. Ja sitä kautta me saamme markkinat toimimaan. Minä näen tässä paljon ongelmia, jos tulee tavallaan tämä on houkuttelevaa, koska me haluamme saada tiettyä ennustettavuutta ja joustavuutta, mutta pelkään myös, että tulee päivä, kun teollisuus sanoo, että nyt me haluammekin katon. Ja mikä sitten on tilanne? Tuleeko silloin yksi tarkka hinta ja miten markkinat sitten toimivat? Joten se, että hinnat laskevat kriisien aikana, eihän se nyt ole mitenkään mystistä. Niinhän markkinat yleensä toimivat. Kun ei ole kysyntää, hinnat laskevat mutta meidän pitää katsoa, kuinka paljon lupia annetaan. Joten luotamme markkinoihin. Että markkinat hoitavat asian kunnolla. Maria da Graça Carvalho. Tieteellinen tutkimus, teknologian kehittäminen ja puhtaat mekanismit ovat osa ilmastonmuutoksen vastaista taistelua. Nykyisin Eurooppa investoi tähän kuitenkin vähemmän kuin 70-luvulla. Millä tavalla voimme olla varmoja siitä, että tätä priorisoidaan seuraavissa rahoitusnäkymissä? Entä sitten aloitteet Euroopan teollisuudelle, aurinkoenergiaan, älyverkkoihin? Komissiolla on ollut erilaisia kaikenlaisia ohjelmia, joilla leikataan CO2-päästöjä kaupungeissa. Ja tämän on otettu mukaan paikallisviranomaiset ja nämä älyverkot, mutta millä tavalla näitä voitaisiin linkittää? Entä energiatehokkuus rakennuksissa? Are you talking about research for the last one? Puhutteko tutkimuksista suhteessa rakennuksiin? Niin, on hyvin tärkeää, että kun puhutaan rahoituskehyksistä, kuten olen aina aikaisemminkin sanonut, on äärimmäisen tärkeää, että painopistealueet rahoituskehyksissä – sopivat poliittisiin painopistealueisiimme. Emme me voi jatkaa rahoituskehyksien käsittelemistä samalla tavalla seuraavan viiden vuoden aikana kuin viimeisen viiden vuoden aikana. Sehän tarkoittaa, että meillä ei olisi mitään uusia ajatuksia. Meidän täytyy toimia eri tavalla ja olette aivan oikeassa, kun sanotte, että viime vuosina tilanne on muuttunut ja tutkimusrahaa on tulossa ainakin joissakin jäsenvaltioissa. Ja myöskin eurooppalainen elvytysohjelma myöskin asetti tämän etusijalle, mutta olette todellakin oikeassa sen suhteen, että pitkän aikavälin trendi on ollut se, että rahoitus on ollut laskemaan päin ja tämä ei ole viisasta politiikkaa, jos todellakin halutaan saavuttaa johtoasema. Meillä on paljon etuja ja johtoasemaa ja tästä syystä kun me puhumme esimerkiksi maatalousvarannoista, niin tässäkin täytyisi asettaa hieman enemmän määrärahoja syrjään tutkimukseen – uudessa teknologiassa. Ja yksi biokaasu. Biokaasulla voitaisiin saavuttaa fantastisia asioita, eikä meidän tule odottaa siihen saakka, että jokainen jäsenvaltio toteaa kantapään kautta. Me voisimme laajassa skaalassa hoitaa tämän asian, koska se hyödyttäisi meidän kaikkien yhteistä ympäristöä. Eli tämä on yksi sellainen osa-alue, jolla on hyvin tärkeää taistella tämän budjettikohdan puolesta. Ja jos minä selviän tästä kuulemisesta ja pääsen komission jäseneksi, niin varmaankin yhdessä ensimmäisistä kokouksistani, jonka järjestän tutkimuskomission jäsenen kanssa, koska mehän olemme jo lyhyesti keskustelleet siitä, että me tulemme tekemään yhteistyötä, niin koetamme sitten hieman enemmän painottaa tätä aluetta. Said El Kadraoui. Said El Kadraoui liikennevaliokunnasta. Kiitokset. Täällä päin, istun täällä. Te olette painottaneet liikennettä ilmastokeskustelussa ja että liikenne on vastuussa hyvin suuresta osasta CO2-päästöjä, että ei ole helppoa tähän puuttua. Ja minusta me tarvitsemme hyvin kunnianhimoisia toimenpiteitä, että asialle voidaan tehdä jotain enemmänkin kuin se, että asetetaan päästönormit kevyille kuorma-autoille. Te viittasitte liikenne-ilmastopakettiin. Haluaisin äh, tietää, mikä on se aikataulu, mitä te olette ajatelleet, ja voisitteko te olla hieman konkreettisempia siinä, että mikä teidän ajatuksenne on, äh, miten tämä ilmastoliikennepaketti, mikä sen sisältö on, tarvitsemmeko esimerkiksi sitovia äh, rajoja? Well, the, the answer to the time... Vastaus aikaan olisi mahdollisimman pian. En voi sanoa täsmästi milloin, koska tästä minun täytyy keskustella myös liikennekomissarikollegani kanssa. Mutta mielestäni meillä on tässä valtava haaste. Liikenteen päästöt oikeastaan he poistavat kaiken sen, mitä saamme aikaan muilla alueilla. Ja tiedämme senkin, että jos teemme asioita eri tavalla, esimerkiksi rautat teillä menee vuosia, yli viisi vuotta, kymmenen vuotta, kun päätämme jotakin tehdä ja sitten kun alkaa näkyä jotakin tuloksia. Tämän takia tämä on todella kiireinen kysymys. Aikaisemmin puhuin We have to go through this U2 for car- äh, rekoista. Meidän pitää tarkistaa tätä kysymystä. Mainitsin meripolitiikan, jota otamme ilmailun mukaan, mutta mielestäni mitä voisimme tehdä yhdessä liikenne komissaari ja minä itse ottaisimme koko liikennesektorin alan huomioon. Se tavallaan, miten se liittyy se on luontevaa myös kansalaisten kannalta. Miksi, jos ihmiset eivät käytä, mistä johtuu, että ei käytä tarpeeksi julkista liikennettä junia? Onko siellä jotakin sellaista, mitä me tältä EU-ssa voisimme hiukan parantaa? Olen täysin tietoinen siitä, että monet näistä kysymyksistä, esimerkiksi suunnittelu riippuu paljon jäsenvaltiosta, mutta silti meidän pitäisi pystyä paremmin jakamaan parempia käytäntöjä, mitä tulee suunnitteluun. Esimerkiksi Tanskassa teimme valtavan liikennesuunnitelman viime vuonna ensimmäistä kertaa ikinä, vaikkakin tämä investointi suunnitelma 2025 saakka, mutta yleensä on yksityisiä keinoja saada suurin osa investoinnista. Nyt käänsimme tämän päinvastoin kaksi kolmasosaa mennä julkiseen liikenteeseen ja paljonkin tässä voidaan saada aikaan sähköistämisellä ja on muita keinoja lisätä tehokkuutta suurestikin ja siellä voisimme auttaa myös standardien laatimisen kautta. Eh. Kiitos vastauksestanne. Haluaisin ottaa vielä toisen asian, joka liittyy tähän – kun liikennesektorilla on keskusteltu jo vuosien ajan hinnoittelusta, siitä tavallaan, että käyttäytymistä kannustettaisiin tavallaan hinnoittelun kautta. CO2 on ulkoinen kustannus, yksi tärkeä niistä. Mutta kysymykseni on, tuetteko te tätä konseptia ja periaatteita, eli että ulkoiset kustannukset otetaan mukaan hinnoitteluun liikennesektorilla? Ja mitä näistä ehdotuksista voitaisiin todella? Yes. And I think it's important that we can sort of be open to that. Anteeksi, meidän pitäisi suhtautua tähän avoimesti. Tässä on kysymys verotuksesta ja taloudellisesta kysymyksestä. Jäsenvaltioiden täytyy pohtia, miten käyttävät näitä järjestelmiä, mutta olen sitä mieltä, että kun sisäistään ulkoiset kustannukset, niin se on erittäin hyvä, sopiva keino. Ja mielestäni jotkut muutokset, joita täytyy tällä lailla saada aikaan, niin silloin täytyy yrittää miettiä enemmän, laajemmin, erilaisella tavalla. Jos jonakin päivän hetkinä maksaa tietyn verran, jos haluaa tietyllä alueella mennä ja niin edelleen. Meidän täytyy ymmärtää, että näin se vain on, koska muutoin hukumme liikenneruuhkin aikaa suttaantuu hirveästi. Sitten on tietää tieosuuksia, jotka vain ovat pää, huippukäytössä muutaman tunnin päivässä. Meidän pitää käyttää teknologiaa hyväksi, käyttää myös erilaisia maksuja, joita ihmisten pitää maksaa. Sitä voidaan myös hyödyntää. Kiitokset. Viides kierros. Ensimmäinen kysymys Jens Rode. Niin. Meillä on ollut monia kuulemisia tällä viikolla ja haluaisin sanoa, että sinun äh, suorituksesi on ollut äh, uskomaton. Toivon, että äh, viettämään mukanasi komissioon, koska sinä tarvitset sen. Meillä on kuulemisia hyvin vahvojen eh, henkilöiden kanssa, kuten esimerkiksi Oettinger, joka vastaa energiakysymyksistä. Ja meillä on tutkimuskomissaari, eh, joka sanoi, että hän ei halua siirtää ydinenergiasta eh, penniäkään muihin tutkimusaloihin ja sitten taas katsotaan, mitä maatalousalalla tehdään. Millä tavalla sinä aiot vakuuttaa kollegasi siitä, että siirretään rahoja sekä vaikutusvaltaa ja valtaa heidän alaltaan sinun alallesi? Onko sinulla mitään strategisia instrumentteja, jotka Barroso olisi sinulle antanut niin, että voisit toimeenpanna tuon strategiasi? Yeah. Kiitokset kauniista sanoistasi. Kyllähän minä tiedän, että on taisteltava myös täällä. En minä usko, että tästä nyt on vain tällaista nättiä kivaa, jossa menee kollegan luo ja sanoo, että eikö olisi kivaa, että ö, siirretään rahaa vähän ympäristöön ja että näin vaan tapahtuisi. Ei. Minä sanoin jo alussakin, että koko komissio, ei ainoastaan ilmastokomission asioista vastaava henkilö, tulee olemaan vastuussa tästä. Meidän on tehtävä toteutettava asia, eikä vain puhuttava kauniita sanoja. Minä uskon, että on mahdollista argumentoida sellaisella tavalla, että se, joka vastaa innovaatiosta, se, joka vastaa työpaikkojen luomisesta, se, joka vastaa teollisuudesta, ei vain nyt viiden vuoden kuluttua, vaan kymmenen ja 20 vuoden kuluttua, näkisi, mikä tässä on etuna. Ja sen vuoksi minä en tule tekemään kaikkea yksin, vaan muiden kautta, muiden avulla. Ja ymmärtää myös, että näillä muilla komission jäsenillä on myös muita näkökulmia. Mutta se, että me toimisimme yhdessä ja huolehtisimme siitä, että pohjustetaan niitä hyviä argumentteja, joita myös muilla sektoreilla voidaan käyttää. Tämä on hieno asia meille. Dankeschön. Ist jemand von den non Kiitokset. Onko sitoutumattomista, ryhmättömistä ketään täällä? Ei. He ovat kieltäytyneet täysin kaikista kuulemisista. Sitten seuraavaksi Judith Mekis. Here to the left. Niin, tänne toiselle puolelle vasemmalle. Kiitos. Rouva Hedegaard. Kööpenhamena ei tuonut niitä tuloksia, joita me toivoimme, niitäkään, joista te toivoitte. Ja kuten mainitsitte, yksi ratkaisu olisi se, että Eurooppa puhuisi yhdellä äänellä ja vaikutatte hyvin päättäväiseltä ja vakuuttavalta, kun sanotte tämän. Eli voinko otaksua, että sitoudutte siihen, että vakuutatte komission, neuvoston ja meidät sen suhteen, että siirrytään jaetusta toimivaltuudesta Euroopan unionin kohdalla tällaiseen yksinomaiseen toimivaltuuteen ilmastopolitiikassa? Actually makes it very clear. Lissabonin sopimuksessa tämä sanotaan aivan selvästi. Meillä tulee olemaan yksi johtava neuvottelija. Siis muutos tuli Lissabonin kautta, joka jo liittyy tähän asiaan. Ja olen myös sitä mieltä, että meidän pitäisi viedä tätä keskustelua eteenpäin erittäin ripeästi. Ehkä jo nyt sitä käytään epävirallisessa ympäristöneuvostossa tänään ja huomenna Seviassa, koska mielestäni on erittäin tärkeää, että ihmiset vielä muistavat, miltä tuntui Kööpenhaminassa. On erittäin tärkeää, että 11. helmikuuta Eurooppa-neuvosto pystyy keskustelemaan tästä virallisesti. Tiedän aivan hyvin, että ei ole niin helppoa siinä vaiheessa päättää, kuka sitten tämän tekee. Siitä tulee valtava taistelu, mutta tätä pitää miettiä, koska kansalaiset eivät odottavat meiltä vuosien jälkeen, kun on keskitytty toimielin kysymyksestä. He nyt voivat nähdä, että EU toimii yhtenäisemmin. Ja kyllä, minä teen mitä ikinä voin, jotta minun ääneni tulee kuulluksi neuvostossa silloin, kun saan tilaisuuden siellä käydä. Ja että myös kollegat kuulevat minua, koska tämä on sellainen asia, jota puheenjohtaja ja muut tai ovat samat olevansa erittäin huolissaan myös tämän Kööpenhaminan kokemuksen jälkeen. Minä haluaisin tietää, kuka, kuka tekee nämä lupaukset, EU vai jäsenvaltiot erikseen? Uh, normally it just comes up. I don't know it. Uh, I think that is still to be. No tämä, tästä täytyy vielä neuvotella. Tämä tulee esille ensi viikolla Koreperissä, aivan kuten tapahtui tänäkin viikkona. Näkökulmat tulevat olemaan erilaisia eri jäsenvaltioilla ja minun mielestäni olisi täysin loogista, että Eurooppa ehdottaisi yhtä numeroa, kuten teimme Kiotossakin, ja sitten tietenkin voitaisiin jakaa se eri maiden kohdalle, jos maat tällaista toivovat, mutta tämä päätös tulisi tehdä ennen ensimmäinen helmikuuta, eli ennen sitä, kun minusta tulee komission jäsen, jos minusta sellainen tulee. I, I make applause because I agree totally with what... Minä täällä aplodeerasin, koska olen täysin samaa mieltä kanssanne. <laughs> Oliko tämä nyt se ainoa kerta, kun olitte samaa mieltä? But I think... Uh, No, minä olin ainoa, joka aplodeerasi, mutta olettaisin, että kollegat ovat samaa mieltä tästä kannasta. Sitten eh, Jannikin Jado. Commissaire désigné, vous avez évoqué les... Komission jäsenehdokkaasti otitte esille EU-ssa olevia eroja jäsenvaltioiden kesken ja erimielisyyksiä. Toivottavasti tämä on viesti, joka, jonka suuret johtajat, erityisesti iso Saksassa ja Ranskassa, tulevat myös kuulemaan. Mutta miten aiotte hallinnoida näitä eroja myös komission sisällä? Te itse lähtee. Joskus olet hiukan eh, epäselvä, kun puhutaan 30 prosentin tavoite. Sanotte, että täytyy toimia niin, että EU on johtajan asemassa, että ottaa sen itselleen, mutta muut maat, niin kuin Kiina, niiden pitää liikkua. Mutta samanaikaisesti sitten sanotte, että jos ei näin tehdä, niin sitten ei sitä tehdä mekään pitää kuitenkin tehdä, jotta ne etenevät, mutta vielä ei ole oikea hetki. Ei oikein tiedetä, mikä teidän tavoitteenne tässä konkreettisesti on ja miten asian näette? Entä sitten miten komissiossa soitatte yhteen energiatehokkuuskeskustelun joskus kun tällaista fetisismeä tavallaan hiilimarkkinoista teidän osastollakin vastustetaan tällaista energiatehokasta politiikkaa. Aiotteko te lopultakin asettaa sitovan tavoitteen, siis sitovan tavoitteen energiatehokkuudesta Euroopassa? Te osoitatte päättäväisyyttä, mutta aiotteko nyt ottaa tämän tavoitteen 20 prosentin tavoitteessa energiatehokkuudessa? I think that we have... Ensinnäkin olen sitä mieltä, että meillä on uusiutuvien energiavarojen ja päästöjen suhteen jo sitovia päämääriä ja meillä on myöskin sitten tavoitteena energiatehokkuudessa tämä 20 prosenttia. Eli minä argumentoisin, että tämän ei tule sitten olla sitovaa, koska jos kaikki tämä ja olemassa oleva saatetaan yhteen, niin silloin täytyy ryhtyä keskittymään energiatehokkuuteen jäsenvaltiossa tai muuten ne eivät saavuta näitä muita tavoitteita. Me kaikki tiedämme, tästä keskusteltiin paljon silloin, kun ilmasto- ja energiapaketista keskusteltiin. Minun mielestäni ei ole mitään järkeä kuluttaa paljon aikaa siihen, että tämä keskustelu käytäisiin uudestaan, koska lopputulos olisi kuitenkin sama. Mitä tähän 30 prosenttiin tulee, en ole sanonut eri asioita tästä 30 prosentista. Olen puhunut hyvin vahvasti sen puolesta, että Eurooppa lähtisi tähän 30 prosenttiin hyvin vahvasti. Sanoin vain aikaisemmin tänä aamuna, sitä, että näin jälkikäteen tarkasteltuna, kun tarkastelemme sitä, mitä Kööpenhaminassa tapahtui, niin jos Eurooppa ei lähtisi 30 prosenttiin, niin olisitko sitten samaa mieltä siitä, että on kuitenkin parempi äh, hyväksyä tämä 20 prosenttia ja sitten tietyin ehdoin 30 prosenttiin, jotta nähtäisiin, voimmeko me tällä tavalla rutistaa jonkin hieman lisäprosentteja muilta kumppaneilta? suhteessa siihen, missä nyt ollaan. Tietenkin me voimme keskustella siitä, tulisiko EUlla ollut olla olemassa jonkinlainen erilainen strategia ennen Kööpenhaminaa, mutta nyt kun ollaan missä ollaan, niin eikö olisi hyvä nyt ottaa tällainen ehdollinen ehdotus. Ja sitten vielä taktinen poliittinen asia. Sen perusteella, mitä minä Kööpenhaminassa ja ympäristöministerikokouksessa olen kuullut, olen sitä mieltä, että jos me avaamme tämän keskusteleen uudella, uudelleen, niin meidän ei tulisi petkuttaa itseämme sen suhteen, että todennäköisesti me emme saavuta yhtään enempää kuin se 30 prosenttia. Danke, jetzt kommt Spinjev. Kiitokset. Sitten seuraavaksi Spinjetschow. Polska jest liderem w zakresie ograniczenia. Kiitoksia komission jäsenehdokas Puola johtaa hiilidioksidin päästössä Kioton pöytäkirjan mukaisesti. Puola joutuu vähentämään päästöjään 6 prosentilla. Se on vähentänyt kasvikannekaasujaan yli 30 prosentilla. BKT on ollut 60 prosentissa kasvussa. Pitäisi panna merkille sekin, että entisen 15 EUn valtiot eivät täyttäneet sitoumuksiaan, mitä tulee kasvihuonekaasuihin. pystytti vain yhteen prosentin vähennyksessä, vaikka piti pystyä paljon parempaan. Eikö olisi tekopyhä 15 EU-valtion nimissä pyytää, että ilmastonmuutostaistelu hoidetaan pääasiassa niissä maissa, jotka jo ovat jäljessä muista johtuen 50 vuoden kommunismisesta kaudesta. Silloin ei voitu mitään riippumatonta teollisuuspolitiikkaa itse harjoittaa. Ettekö oli pelkää, että politiikka tässä ta- tarkoittaa siis sitä, että entiset EU-maat tai että köyhemmät tukisivat tässä rikkaimpia EU-maita. Tarvi, täytyy varmistaa tasa-arvoisuus ja myös kohesio. Um, I'm not sure the en ole nyt ihan varma tästä tulkkauksesta, että olisin sataprosenttisen varma, mitä kysyitte. Mutta kun me teimme ilmasto- ja energiapakettiin, jotkut meistä olisivat halunneet nähdä 100 prosenttia huutokauppaa, mitä nopeammin parempi. Jotkut taas eivät halunneet. Minusta me löysimme tässä kompromissin, jonka avulla uusia jäsenvaltioita kompensoidaan vapailla luvilla näille olemassa oleville laitoksille. Mutta jos me katselemme sitten eteenpäin ja uusia voimaloita, niin siinä meillä täytyy sitten olla jo yhtäläinen lähtökohta, koska muuten joku rakentaa voimalansa johonkin toiseen maahan sen vuoksi, että siellä saa näitä lupia ilmatteeksi ja muualla ei. Vielen Dank, äh, Eva Lichtenberger. Sitten Eva Lichtenberger. Ja, herzlichen Dank. Äh, hier. Frau Hedegaard, ich... Äh, kiitokset. Minusta on kovin rohkaisevaa se, mitä te haluatte painopisteeksi äh, liikenneessä. Sen vuoksi, että liikenne ja liikenteen kasvu tuhoaa muiden sektoreiden säästöt. Nyt tässä on kuitenkin kysymys hyvin merkittävistä tekijöistä, oli sitten raskaasta liikenteestä tai ilmailusta kysymys. Ja eh, sen vuoksi esimerkiksi kerosiinin vapauttamista tuista ei tulisi tukea mitä mahdollisuuksia on päästä eteenpäin liikenteen sektorilla ja miten esimerkiksi nämä Alppi, ää, miten nämä sopimukset ja se, millä tavalla voidaan tavallaan itse, millä tavalla itse sitoutuu noudattamaan näitä sopimuksia. Say that uh, in my preparations I... Nyt minun täytyy sanoa, että en Alppi Koppi näitä sopimuksia olen lukenut, ehtinyt niin pitkälle, en ehtinyt valmistautuessani, joten siitä en niin paljon voi sanoa, mutta olette kyllä ihan oikeassa, tässä on aika vahva lobby tällä alalla, kun me yritimme saada autojen CO2-päästötavoitteita, niin lobbaus oli hyvin voimakas. Ja poliitikkona joskus täytyy vain tehdä oikea asia jo ne kirjeet, mitä on saanut komission jäsen ehdokkaana, niin tässä on kysymys todella suuresta bisneksestä. Minä kuuntelen aina ihmisiä, joilla on hyviä argumentteja – mutta minusta on vielä mielenkiintoisempaa kuunnella lobbareita, jotka eh, esittävät eh, vaihtoehtoisia keinoja ja kertovat eh, tavallaan vastauksia ja ratkaisuja näihin ongelmiin sen sijaan, että vaaditaan vain, että joku muu niitä keksii. Mutta olettaisin, että tässäkin lobbaus pääsee ihan uusille tasoille. Niin kyllä, on, kannattaa lukea tämä sopimus, koska siinä on hyvin paljon tärkeitä asioita myös muille alueille kuin EU. Sitten kuudes ja viimeinen kysymyskierros. Ja toista kertaa puheenvuoro Martin Kälän. Um, Kiitos puheenjohtaja. Jos teidät nimitetään komission jäseniksi, niin yksi etu on autokuljettajan kera. Tuletteko käyttämään tätä etua ja minkälaisen auton sitten valitsisitte tähän henkilökohtaisen kuljetukseen? Niin, silloin kun on komissaari ehdokas, joka joutuu käymään läpi tällaisen kolmen tunnin grillauksen, niin olen lykännyt tällaisia ajatuksia kuljettajista ja autoista vähän myöhempään. Energia- ja ilmastoministerinä, myös ympäristöministerinä minä valitsin parhaimman energiatehokkaasti ajatellen auton markkinoilta, joka on ollut myös tarpeeksi suuri, jotta sitä voitiin käyttää myös toimistona. Mielestäni tämä on luonnollista ja mielestäni on erittäin tärkeää, että ne meistä, joilla on erilaisia asemia, että me osoitamme myös kansalaisillemme, että toimimme vakavissa. Me emme vain puhu asiasta, vaan pyrimme myös toimimaan hyväksyttävällä tavalla arkipäivässämme. Okay, I thought you might avoid the question. I'll give you... No, odotinkin, että välttisitte kysymyksestä. Tuletteko valitsemaan eurooppalaisen auton, hybridiauton, sähköauton ja kun olitte tanskalainen ministeri, niin minkä auton tuolloin valitsitte, koska varmaankin sama etu niin siis äh, äh, vastasitte jo näihin kaikkiin muihin kysymyksiin ja niin ajattelin kysyä nyt tällaisen. Nyt haastaa minut sanomaan jotakin varsin ikävää joistakin autonvalmistajista, mutta en aio näin tehdä. Minä tulen Tanskasta, siellä ei autoja valmista ollenkaan, joten en Tanskasta autoa kyllä valitse, sen voi sanoa varmasti, mutta ottaisin sellaisen auton, joka päästää vähiten päästöjä ja käyttää vähiten energiaa, sitten nähdään, mikä autoissa tämän voittaa. Ehkä se menee kuukausi kaksi, mutta päätös sitten tehdään. I have another idea for you. Did this... Minulla on toinen ajatus. Komission ja parlamentin välinen välimatka ei ole niin pitkä. Mitäs pyörä sitten? Minä lähden mukaan ensimmäiselle pyöräretkelle, kun tulette parlamenttiin. I, I, uh, as often as I can niin usein kuin mahdollista, Kööpenhaminassa asun yhdeksän kilometriä toimistolta, niin, niin usein kuin mahdollista kuljen sen pyörällä. Tanskalaiset tietävät tämän. En ainoastaan sen takia, että se on ympäristöystävällistä, vaan se on myöskin hyvä tapa selvittää ajatuksia illalla ja aamulla. Vaikkakin kuulen, että että tällaisia pyöräilijöitä ei ole yhtä paljon kuin täällä kuin Tanskassa ja ei ole pyöräteitäkään, eli tässä täytyy miettiä sitten tätä turvallisuustilannetta, mutta aviomieheni äh, antoi minulle pyöräilykypärän joululahjaksi, eli katsotaanpa sitten, mitä Brysselissä tapahtuu. Voi kertoa teille, että Brysseli on huomattavasti parempi pyöräilykaupunki kuin mitä ihmiset yleensä lukevat. Teidän kannattaa kokeilla ainakin. No niin, seuraavaksi Bas Eichhout. Bicycles to Mexico. Kiitos puheenjohtaja pyöristä Meksikoon. Olen samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme äh, oikeudellisesti sopivan, äh, sitovan sopimuksen ja meidän tulisi puhua yhdellä äänellä Meksikossa, mutta enemmän pitää vielä tehdä, että me saamme ohjat käsiimme EUna ja olin äh, hieman pettynyt siitä, että te sanoitte, että, että ette sitoudu siihen miinus 40 prosenttiin, mutta että miinus 30 olisi mahdollista. Joten visuaalisesti voitte jo mahdollisesti ajatella tällaisia asioita, että osoittaa johtajuutta. Alkupuheenvuorossanne puhuitte siitä, että teidän avaintavoitteenne on se, että että nämä päästökauppajärjestelmät linkitetään USA-järjestelmien kanssa. Mutta Kööpenhaminassa näkyi, että jos EUn e näke kannasta tavalla, jos keskitytään tuohon USA-systeemiin, niin tämä voi johtaa umpikujaan. Millä tavalla te tulette pyrkimään esimerkiksi YK puitteissa sinne, että saadaan Meksiko, Etelä-Afrikka ja monet muut mukaan, jotka haluavat tällaiset sitovat oikeudelliset tavoitteet ja sopimuksen tämän vuoden loppuun mennessä. About end of this month, I just... Tämän kuun lopusta vain sen verran, että minä en ota mitään kantaa. En ole enää tanskalainen ministeri, en ole komissiossa, ennen kuin ehkä vasta myöhemmin. En todellakaan tässä tilanteessa voi sanoa mitään tästä, mutta juuri sanoin, että olen sitä mieltä, että kaikkein todennäköisemmin tapahtua niin, että on 20 prosentin ehto, jos siirrytään 30. Tämä on realistista ja uskon, että näin tapahtuu. Ja se on paljon parempi kuin ne, jotka alkavat väitä, että ehkä pitäisi antaa 25 prosenttia tai ehkä pitäisi pitää kiinni 20 prosentista. Näinkin jäsenvaltiot ovat todenneet hiljattaissa neuvottelussa tästä asiasta minun tietääkseni. Minä todella toivon, että Meksikoon mennessä tietenkin voimme valita 30 prosentin. Luonnollisesti, sehän on tässä tarkoituksena. Ja kun on tämä kahden asteen tavoite, jos me emme maksimissa ota 30 prosenttia, jos muut eivät tee samaa ja vielä lisää siihen ja ole varsin kunnianhimoisia vuoden 2020 jälkeenkin, niin silloin me emme tule pysymään alle kahden asteen. Se oli hyvä asia Kööpenhaminassa, että sanottiin, että pysymme alle kahden asteen. Me tiedämme, että meillä on yhteinen vastuu asiassa. Ei sanoa, että A, toista sanoivat B, ja nyt sitten täytyy sanoa myös jatkossa C. Ei voida sanoa ihmisille, että pysytään alle kahden asteen, eikä tehdä tarvittavia, aseta tarvittavia tavoitteita tässä on tulossa varsin mielenkiintoista keskustelua sen YK-prosessista. Todennäköisesti siellä, niin kuin täälläkin jotkut väittävät, että no ei, niin, no tämä oli liian vaikea, pitäisi vain luopua koko YK-prosessista, eikö näin? Ei, mielestäni meidän ei pitäisi näin tehdä. No jos ei tule mitään tulosta vuosiin tästä eteenpäin, niin tilanne on toinen. Mutta olemme hukaneet, käyttäneet liian paljon tarmoa, joustomekanismit, kansalliset sopeutussuunnitelmat ja kartat ja suunnitelmat, joita on jo olemassa – teknologiapuitteissa tiedämme sen elementit, sitten sopeutuspuitteista tunnemme jo paljon. Olisi liian paljon ajan haaskuuta tässä, jos näin tehtäisiin. Joten nyt minulla ei ole aikaa enempää tästä käsitellä, mutta olen todellakin sitä mieltä, että on ratkaisevan tärkeää, että EU ei vedä sellaista johtopäätöstä, että pitää luopua YKsta. Se on liian helppo johtopäätös ja silloin meiltä menee ikuisuus ennen kuin saadaan tehdyksi sitä, mitä jo nyt on saatu aikaan näissä nykypuitteissa. Olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne ja tuen teitä, mutta sitten tämä konkreettia, kun me saamme näitä tällaisia äh, uudelleen tarkistussopimuksia, mitä, mikä Kööpenhamina on, niin millä tavalla voimme varmistaa sen, että äh, nämä sekä kehittyneet että äh, kehitysmaat, kun ovat ja se, miten näitä taulukoita ää, laaditaan, siinä täytyy tulee päällekkäisyyksiä. How to avoid Tämä relevantti välttämättä laskennallinen päällekkäisyys, jos joku jotakin tämä huolestuttaa, niin tietenkin kehitysmaita erityisesti, koska nehän sanoisivat, että hienoa teidän joustomekanismimme, mutta jos sitten te olette kaikki poimitte kaikki roikkuvat hedelmät, halvimmat vähennykset, halvimmat toimenpiteet. Sitten jälkikäteen meidänkin täytyy saada aikaan tuloksia jonkun muistion mukaisesti niin to, kotimaisessa toiminnassamme. Miten tämä voidaan sovittaa yhteen? Mielestäni tämä on erittäin iso asia, jossa asiantuntijoiden täytyy pyrkiä löytämään hyviä ratkaisuja, koska tietysti että tässä kehitysmaat ovat herkkänahkaisia tietysti näissä kysymyksissä, koska eivät toisaalta halua kokonaista armeijaa tarkastajia tulemaan heille kertomaan, mitä he voivat itse tehdä, mitä taas voivat. Joten tämä kaksinaislaskennallinen kysymys on erittäin monimutkainen kysymys. Sama koskee myös metsätaloutta. Tämä olisi yksi asia, jos saamme aikaan sopimuksen Meksikossa. Tämä olisi sellainen asia, joka pitää teknisesti ratkaista ennen kuin Kioton sitoumuskausi umpeutuu. So it's fine to support the UN. Uh, niin, on hienoa tukea YKta, mutta 192 maata, niiden täytyy olla yksimielisiä, joten onko olemassa jotain B-suunnitelmaa Meksikoon, jos ei saada aikaan konsensusta? Dan would have no play uh, whatsoever in this But that agreement is as unrealistic as... Uh... No, Onko tämä nyt sitten realistista, se, että saataisiin 192 maata sopimaan? Katsotaan, katsotaan. Frederik Ries, Frederik Ries olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos, herra puheenjohtaja, komission jäsenehdokas, ainakin tässä vaiheessa No hankalaa silloin, kun esittää viimeisenä kysymyksenä on se, että melkein kaikki on jo kysytty, mutta joka tapauksessa teidän salkkunne on tämän komission uutuus ja sitä odotetaan kovasti ja teitä odotetaan ja teiltä odotetaan sitä, että olette tehtävänne tasalla ja kuten tanskalainen kollegani herra Rode, joka nyt ei enää ole paikalla, niin minua on mietittänyt kovasti se, mitä tässä kahden ja puolen tunnin aikana on nähnyt. Olette sitoutunut. Minä en ole siis tanskalainen. Eli teidän ei tule minun arvostustani siinä mielessä epäillä. Olette jo vastanneet koko joukkoon kysymyksiä, joita minullakin oli mielessä, ja erityisesti kysymys, joka liittyy näihin transversaalisiin vastuualueisiin tehän olette ilmastoasioista vastaava, eli tässä on kysymys tällaista jatkuvasta taistelusta silloin, kun on näin painava vastuualue. Eli kysymykseni liittyykin näihin ulkoisiin suhteisiin. Täällä ei vielä ole puhuttu siitä, mitkä ovat teidän suhteenne esimerkiksi Hu Jintaon tai Barack Obamaan. Eli millä tavalla te sitten suhteessa myöskin Barosoon asettaudutte tässä dialogissa? I didn't get the last one in the translation. How I'm going to work with what it was as if... Miten mm, tämä viimeinen osa jotakin kansainvälisyydestä, voitteko toistaa? No, puhuin ehkä hieman nopeasti, koska aika menee eteenpäin. Eli nämä kaksi suurta ilmastopolitiikan toimia, Yhdysvallat ja Kiina, miten te suhteessa heihin asettaudutte ja myöskin suhteessa herra Barrosoon? Well, I think that, uh, of course, one of the... Niin, Yksi asia, jonka voin tässä, tähän tehtävään tuoda, on kokemukseni eri valtuuskunnista, avainmaista, esimerkiksi Kiinan ministeri, joka on vastuussa näistä kysymyksistä, me olemme käyttäneet kymmenenkin viikkoa yhdessä, no ehkä nyt hiukan liioittelen, mutta olemme aina tavanneet eh, eri yhteyksissä. Olen tavannut häntä, hänet ainakin kymmenen kertaa viime vuonna. Tiedän tunne näitä eri henkilöitä ja eri tavoin yritän olla mahdollisimman tärkeässä roolissa Euroopan komissiossa ennen Meksikoa valmisteluvaiheessa. Mielestäni on monia haasteita tässä. Tiedän, että monia oliko meillä jotakin, meillä oli erityisiä ongelmia kehitysmaiden kanssa ja pääasiassa tiedän, miltä tämä näyttää G77 Sudanista, ja, joka on nyt G77 johdossa, mutta me olemme tehneet tiivistä työtä monien kehitysmaiden kanssa ja tämä saattaisi olla yksi sellainen alue, jossa EU pitäisi lisätä ponnisteluitaan kohtaan sen toimintaansa Afrikkaan tai pieniin saarivaltioiden suuntaan, jotta saataisiin ymmärrystä näille eri prioriteettikysymyksille. Merci. lié, monsieur le président, car la... Vielä tähän liittyvä kysymys, koska tiedonvälitys on tärkeää. Ja kuten tässäkin pääsimme toteamaan, Roa Hedegaard on erinomainen kommunikoija ja siellä Kööpenhaminassakin käytiin avoimia keskusteluja, mutta sitten kun siirrytään toimiin, niin toimijoita ei enää olekaan yhtä paljon läsnä. Eli miten tässä asiassa varmistatte sen, että kansalaiset pysyvät näissä sitoumuksissa mukana, kuten kollegani Parniokin tästä puhui. Miten te varmistatte sen, että ilmastonmuutoksen vastainen taistelu on vastaisuudessakin eurobarometrien kärjessä? koska kansalaisten sitoumus tähän asiaan on välttämätön, jotta meillä on riittävästi välineitä, joilla taistella tätä ilmiötä vastaan? Erittäin hyvä kysymys mielestäni. En ollenkaan epäile sitä, että johtuen myös median innostuksesta Kööpenhaminasta ja kaikesta, mitä siihen liittyy etukäteen, niin monet ihmiset ovat nyt ymmärtäneet, että ilmastonmuutos on tapahtumassa. Nyt tietoisuus on niin eri tasolla verrattuna kolmen, neljän, viiden vuoden takaisin tilanteeseen. Se on kaikkien mielessä pinnalla ja mielestäni on mahdollista saada se pysymään mielissä, koska ihmiset ovat nähneet tilanteita. Myös talouskriisi ehkä on tehnyt selväksi ihmisille sen, että ehkä jotakin on vialla siinä, miten me vain käytämme, riistämme, kulutamme luontoa ja muuta. Ehkä meidän pitäisi kaksinkertaa miettiä sitä jalanjälkeä, jonka maan pinnalla jätämme. Mielestäni tietoisuus on olemassa, mutta mielestäni on y- olemassa yksi suuri velvollisuus meille, jotka teemme työtä eurooppalaisen järjestelmässä riippumatta siitä, millä tasolla meidän pitää yrittää kommunikoida viestiä tämä selvästi kuuluvasti kansalaisille, koska kun näemme esimerkiksi Eurostatin tutkimuksista ja muista tilastoista, voimme nähdä sieltä, että tämä on sellainen alue, jolla ihmiset todellakin odottavat, että EU on aktiivinen ja saa aikaan muutoksia. Ja se, vaikutuksia. Siksi meidän pitää kommunikoida paljon selkeämmin tässä asiassa kansalaisten kanssa. Thank you. The next question goes... Kiitos. Osa Westlund. Kiitokset. Muutamiin poikkeuksiin se, mitä olet tänään sanonut, on kuulostanut hyvältä mutta on tärkeää, että EUn ilmastokomissaari on enemmän kuin puhuva komissaari. Komissaari, joka todellakin ryhtyy konkreettisiin toimenpiteisiin ja saa lävitse konkreettisia lainsäädäntöehdotuksia. Sen vuoksi minua nyt äh, huolestuttaakin tällaisten asioiden puute puheistasi, et ole sanonut mitään konkreettista, mitä aiot tehdä. Joten annan sinulle tässä nyt äh, mahdollisuuden kertoa, mihin konkreettisiin toimenpiteisiin, mikä on se konkreettinen lainsäädäntöehdotus, minkä ensimmäisenä ryhdyt, kun toimistoosi tulet? I don't know if I would like to prioritize them like that. En tiedä, haluaisinko nyt lähteä priorisoimaan, mutta olen hyvin selkeästi sanonut, että haluan ilmasto- ja liikennepaketin. Se on iso asia. Ja se on myös aika yksinkertainen ilmaus tästä valtavirtaistamisesta. Olen myös puhunut tutkimuksesta ja rahoitusnäkymien valmistelusta. Eivät nämä ole pelkkiä tyhjiä sanoja. Tämä on kovaa poliittista työtä. On myös paljon aloitteita jotka e, tulevat kasvamaan tavallaan tästä e, energia-, e, ilmasto- ja, ja liikennepaketista ja sen lisäksi päästökauppadirektiivi tulee johtamaan uusiin aloitteisiin. Ja kuten jo sanoin, tänä vuonna on myös tehtävä karsista tarkistus, tarkistettua mikä sen tilanne on, joten on tällaisia tiettyjä erityisiä asioita. Mutta minä haluan myös sanoa, että älkää erehtykö luulemaan, että ei minulla ole kovinkaan paljon lainsäädäntöä paljon minun työstäni tulee olemaan sitä, että teen toivon mukaan teidän kanssanne työtä, yritän kerätä ajatuksia, ja selvitellä sitä, miten me lähdemme eteenpäin, miten, mikä on seuraava askel ja miten me saamme sen eteenpäin muiden kautta. Ja toivon, että nämä tulokset olisivat avuksi, kun yrittää viedä asioita eteenpäin. Ja se ei välttämättä tule lainsäädännön muodosta, muodossa minulta, vaan kollegoiltani. Kiitos on helppo puhua autoista, kun tulee maasta, jossa ei ole omaa autoteollisuutta. Liikennesektori on ehkäpä kaikkein suurin haaste ja nimenomaan tavaroiden kuljetus. Mitä toimenpiteitä aiot tässä paketissa ehdottaa niin, että rahtiliikenteen suuret päästöt saadaan kuriin? No, me emme ole vielä tehneet sitä, mitä EUn olisi pitänyt tehdä kuorma-autojen kohdalla, ja tästä tulee uusi aloite. Se on ehkäpä ensimmäinen asia. Ja sitten että tämä CARS-asetus, sitä on nyt aika tarkistaa. Muistan ministerinä, miten vaikea tämä keskustelu oli. Usein me näemme, että teollisuus protestoi ja sanoo, että tästä tulee niin vaikeaa, itse asiassa lähes mahdotonta – mutta sitten kun asiat eh, loppujen lopuksi päätetään ja tehdään, niin teollisuus kykeneekin siihen paljon nopeammin kuin mitä eh, oletettiin ja jopa kunnianhimoisemmin. Sen vuoksi on erittäin tärkeää nyt eh, uudistaa ja tarkistaa CARS ja sen vuoksi, että teknologia kehittyy hyvin nopeasti tällä sektorilla. Peter Liise. Ja sitten Peter Liise. Kiitos puheenjohtaja. Frederik Ries sanoi, että on huono asia olla viimeisenä e, puhujana. No, minusta se on tavallaan etu. Minusta te olette olleet että tässä on hyvinkin konkreettinen lentoliikenteen typpi oksidipäästöistä myös teidän kirjallisessa vastauksessanne olettaisin, että te tulette toimimaan energisesti tämän asian parissa. Ja jos puhutaan Kööpenhaminan äh, osittaisesta äh, epäonnistumisesta, niin se koskee monta kertaa myös pääministeriä. Parlamentissa äh, me arvostamme sitä, että artiklan 200 25 mukaisesti tehdään, eh, kun me teemme ehdotuksen, että komissio sitten tekee lainsäädäntöehdotuksen. Barroso on eh, hieman epäröivä tässä. Oletteko te valmis vaikuttamaan eh, kollegoihinne ja tukemaan parlamentin kantoja ja ottamaan omilla aloillanne parlamentin ehdotukset vastaan ja vakuuttamaan, pyrkimään vakuuttamaan sitten kolleganne. You know, um... Kiitokset, herra Liise. On tämä puitesopimus, kuten tiedätte, josta täytyy neuvotella uudelleen parlamentin ja komission puheenjohtajan välillä. Eli en voi nyt sen yksityiskohtiin mennä, mutta voin kertoa kokemuksestani Tanskan parlamentissa. Minulla on sellainen olo, että hyvin usein on suuri etu, jos tekee tiivistä yhteistyötä parlamentin kanssa. Ei ainoastaan silloin, kun on kysymys jostakin yhteisestä lainsäädännöstä, vaan myöskin ennen tätä lainsäädäntövaihetta. Eli jos minusta nyt tulee ilmastotoimien komission jäsen, niin oikein mielelläni tekisin kanssanne tiivistä yhteistyötä ja haluaisin myöskin harjoittaa tätä yhteistyötä epävirallisella tavalla pyörän pöydän ympärille eh, parlamentin jäseniä ja muita toimijoita, jotta saataisiin ajatuksia esille. Ja hyvin usein laadullisesti saadaan parempia tuloksia. Ja olen hyvin avoin parlamentin tekemien ehdotusten suhteen. Kuten tiedätte, on tällaista kaiken kattavaa politiikkaa ja mikä on työjako parlamentin ja komission välillä. Ja tietenkin tätä täytyy kunnioittaa, mutta olen hyvin avoin rakentavan, rakentavien ehdotusten suhteen, varsinkin tässä yhteistyömme alkuvaiheessa vaiheessa. Kiitos. Tämä oli yleisellä tasolla jonkinnäköinen sitoumus. Toimielinten välinen sopimus on asia, josta Barroso neuvottelee, mutta on varmastikin keskusteluita myös eri komission jäsenten ja Barroson kesken. Ja kehottaisin teitä tuomaan Barrosolle esiin, että tämä on meille tärkeää. Ja teidän roolissanne sitten komissaarina, oletteko te epävirallisesti samaa mieltä siitä, että kun parlamentti tekee, parlamentille tehdään jokin ehdotus, niin sitten tavallaan sitä on seurattava ja sen mukaan on toimittava. Näinhän se onkin. Täytyy olla erittäin hyviä syitä. Lissabonin sopimuksen myötä on erittäin selvää, että neuvosto ja parlamentti ovat tasavertaisia hyvin monissa asioissa. Ja tästä syystä meidän täytyy löytää uudenlainen tapa hyötyä tästä molemminpuolisesti ja tehdä hyvin tiivistä yhteistyötä. Minun mielestäni koko tämä eurooppalainen projekti hyötyisi siitä, että me olisimme näkyvämpiä ja tekisimme asioita, jotka todellakin koskettavat kansalaisia. Ja tästäkin syystä meidän täytyisi tehdä yhteistyötä, koska tehän kansalaisia edustatte. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir... No niin, hyvät kollegat, olemme päässeet eh, kysymyskierrosten päätökseen. Kiitän ympäristövaliokunnan, teollisuusvaliokunnan ja liikennevaliokunnan jäseniä teidän kysymyksistänne ja eh, Rova Heidegoodia luonnollisesti myös hänen vastauksistaan. Te sanoitte aluksi, että ilmastonsuojelun täytyy olla myös hauskaa. Minä kirjoitin tämän itselleni muistiin sen vuoksi, että Kööpenhaminassa näki, miten suurella eh, innolla ja energialla tuhannet ihmiset eh, ulkona siellä kylmässä ja luonnollisesti myös sisällä käsittelivät tätä asiaa ja maailmanlaajuisesti miljoonat ihmiset toimivat tämän parissa. Ja toivon todellakin, että me kykenemme lähtemään laajalta pohjalta ja että me saamme mukaan kansalaiset ja muut toimijat. Tämä kuuleminen on ollut eh, miellyttävä. Tästä on saatu hyviä tuloksia. Täällä on paljon kysymyksiä ja olen kovin innoissani, koska en kertaakaan joutunut edes äh, puheenjohtajan nuijaa käyttämään. Ja no, toki kaikki jäsenetkin ovat jo kokeneet, että tämä oli jo kolmas kuuleminen ja kiitän todellakin äh, Rova hedegodia, joka oli hyvin äh, avosanainen ja te tarvitsette tätä ää, kykyä vakuuttaa, te tarvitsette myös selkärankaa, koska työnne ei tule olemaan helppoa. Ja minä omalta osaltani, minusta tuntuu, että minulla on sellainen tunne, että te kykenette kyllä tähän ja teidän täytyy vain sitten käyttää voimaa ja viedä tehtävä lävitse. Minä äh, iloitsen jo tästä epävirallisesta äh, EUn äh, ympäristöministeriöiden tapaamisesta. Ehkäpä me tapaamme siellä. No se, mitä Kööpenhaminassa ei onnistunut ja mikä 31. tammikuuta tullaan esittämään YK jäsenvaltioiden taholta, ei riitä tähän kahteen asteeseen. Kolme, tällä hetkellä se on 3-4 astetta. Ja tämä merkitsee sitä, että meillä on valtava tehtävä edessämme tulevina vuosina. Meidän on tehtävä enemmän, ei vähemmän. Ja toivon mukaan me tässä onnistumme ja me iloitsemme siitä, että me saamme aikaan innostunutta ja hyvää yhteistyötä uuden komission kanssa. Annan teille vielä äh, puheenvuoron äh, loppu sanoja varten. Chairman and thank Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kovasti monista hyvistä kysymyksistä, rakentavasta hengestä, jossa näitä kysymyksiä on esitetty minulta. Tämä on pisin suullinen äh, tentti, jossa ikinä olen ollut, mutta tämä on hyvää valmistautumista ja tässä on keskitytty juuri keskeisiin kysymyksiin salkussani ja kiitän tästä lämpimästi. Puhun aivan lyhyesti, koska olemme jo pitkään puhuneet, käyneet läpi moninaisia kysymyksiä, mutta minun nähdäkseni, ja toivottavasti te olette voineet tämän kuulla minusta, että pääasiassa uskon, että ilmastonmuutos on meidän sukupolvemme haaste. Ja kyllä, meillä on monia ongelmia ollut tänä ja haasteita ollut myös esillä. Ei ole helppoa taistella ilmastonmuutosta vastaan. Ei se ole mikään kävelyretki metsässä eikä mikään halpakaan asia. Meillä tulee olemaan ongelmia benchmarkin ja vuotojen, hiilivuotojen ja monin muiden vakavien kysymysten kanssa, mutta asia on kuitenkin niin, että mitä pidempään maailma epäröi toiminna, toimin, toimia, sen kalliimmaksi tämä tulee, sen vakavammaksi ilmastohaasteet muuttuvat ja sen vakavampia muutoksia me joudumme ennakoimaan elämäntavoissamme tulevaisuudessa ja lastemme tulevaisuudessa. Joten ei ole mitään helppoa temppua hoitaa asia, mutta uskon vakaasti, että jos me käytämme ihmisten ihmisen kykyä löytää uusia ratkaisuja teknologisesti ja muulla tavoin, niin silloin me voimme tässä onnistua. Enkä ollenkaan epäile, niin kuin alussa jo sanoin, että se maailman alue, joka käsittelee tätä asiaa kaikkien vakuuttavammalla tavalla seuraavan viiden vuoden aikana, tämä alue tulee hyötymään kukoistamaan tästä strategisesti, poliittisesti ja taloudellisesti. Joten kyse ei ole vain siitä, mitä meidän täytyy tehdä, moraalisesti tietysti näin on, mutta kyse on myös siitä, että tämä voi hyödyttää meitä kaikkia, jos näin teemme. EUlla on ollut eh, edeltäkävijän rooli, toita jatkossakin, meidän pitää jatkossakin olla edeltäkävijä. Paljon voidaan myös voittaa energian riippumattomuuskysymyksissä, energian varmuuskysymyksissä, jos toimimme oikein. Ja siksi lopettaisin siihen, että toivon, että voimme löytää sellaisia ratkaisuja, jotka toimivat monissa eri parametreissa samanaikaisesti ilmastokysymyksissä, energia, toimitusvarmuudessa ja työpaikkojen luomisessa. Tämä pitää olla kokonaisvisio, koska se on kaikkein tehokkain tapa edetä asioissa ja hoitaa niitä. Ja tämän takia meidän täytyy saada muu maailma mukaan tästä on kyse kansainvälisissä neuvotteluissa. Tärkeitä askelta otettiin jo Kööpenhaminassa, mutta niin kuin tänä aamuna olemme kuulleet, vielä on matkaa kuljettavana jonkin verran. Niin kuin sanon, ei pitäisi luopua YKsta, ei tässä vaiheessa. Tämä on aivan liian helppoa näin tehdä. Haluaisin, että se olisi näin helppoa, mutta se ei ole. Meidän pitää vielä yrittää saada aikaan aidosti kansainvälinen sopimus aikaan. Siis meidän pitää pitää painostusta päällä, pit- säilyttää tietoisuus kansalaisten parissa, ja yksi paras tapa tässä on osoittaa hyvää, hyviä esimerkkejä, näyttää, että voi kukoistaa, kun näin tekee. Voi osata, että tämä luo yrityksille mahdollisuuksia siksi, meillä on erittäin ratkaiseva rooli tehtävänämme. Uskon, että seurat viisi vuotta tulevat olemaan ratkaisevan tärkeitä. Haluan tehdä kovasti yhteistyötä teidän kanssa, että saamme aikaan ne muutokset, joita mielestämme Eurooppa ansaitsee, maailma ansaitsee ja myös kansalaiset odottavat meiltä. Joten jos minusta tulee ilmastosta vastaava komissionsa, niin uskon, että meidän pitää saada paljonkin aikaan tulevan viiden, viis, viisivuotiskauden aikana. thank you for this message. Kiitokset oikein paljon tästä äh, viestistä Kuuleminen on päättynyt ja koordinaattorit tapaavat 12.30 arvioimaan tätä tilaisuutta.